Uh, well, good morning, ladies and gentlemen. I think, um, Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Eiköhän täällä tämä uh, ole tämä huipputiimi ja paikalla, joka tietää tämän ammattipätevyyden päälle. Sen vuoksi tämän viikon viimeisen istuntopäivän ensimmäinen uh, osio on hyvä aloittaa. Puheenjohtajan ilmoituksista suurimman osan kuulitte jo eilen kello kymmeneltä kerron sitten äh, koordinaattoreiden päätöksistä havainkohdat, kun ihmiset ovat sitten paikalla äänestössä silmällä pitäen. Mutta eiköhän lähdetä pidemmittä puheitta liikenteeseen. Äh, meillä äh, edustaja esittelijä McClarkinin valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä koskien ammattipätevyyden tunnustamista – ja sen direkt, sitä koskevan direktiivin soveltamista. Tervetuloa ja, ja kiitoksia hän, hänen työasiakirjastaan, jolla, jonka myötä voimme käynnistää työmme hyvin sitten. Then uh, Mr. I think Mr. Kreutzmann is signing in for Mr. Buzoi this week. Mrs. Turunen toivotamme tervetulleeksi sitten nämä eri varjoesittelijät, jotka puheenjohtaja äsken luetteli. Sitten äh, Jürgen Ditscher, äh, valiokunnalle tuttu kas, tutut kasvot, jotka nyt toki ovat siellä vähän äh, piilossa tuolla takarivissä komission edustajana. Hän, hän tietää tämän asian, kun omat taskunsa haluan kiittää myöskin kaikkia teitä, jotka olette olleet mukana tässä meidän mietintäryhmässämme tätä asiakokonaisuutta työstämässä. Me olemme tässä valiokunnassa jo perustaneet tietyllä, tietyn sortin perinteen näiden asioiden, tällaisten asioiden pohjustamiseksi tätä kautta. Edustaja Banio muun muassa on ollut tässä priimusmoottorina. Eli nyt sitten jään odottamaan hyvin kiinnostuneena ensimmäistä, ensimmäistä mielipiteen vaihtoa käsittelyä tästä asiasta. Edustaja McClarkin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos kaikille läsnä oleville. Olemme loman kynnyksellä. Aion nyt käydä nopeasti, tiivisti läpi tämän tekstin. Ja mm, olen siis laatinut tämän asiakirjan ja tämä on mietintäryhmämme pitkän työn tulos ja liittyy, perustuu myös vihreään kirjaan nykyisestä järjestelmästä. Viime viikollahan saimme arvioinnin komissiolta, joka perustui arviointiin aiemmalta ajalta tämän vuoden aikana. Kuitenkaan eh, meillä ei ole kaikkia asiakirjoja, tai kaikki nämä aiemmat asiakirjat eivät ole olleet tässä kirjassa mukana – Kysymyksessä on aloiteasiakirja. Prosessin aikana olemme keränneet ideoita tätä asiakirjaa varten. Olemme käyttäneet asiantuntijoita komissiosta esimerkiksi ammattipassin laatimiseen ja myös niiden lausuntojen ymmärtämiseksi, jotka tästä on annettu. Kiitokset jäsenmaille komissiolle kaikesta työstä, jonka kautta olemme ymmärtäneet paremmin tiettyjä esityksiä. On olennaista, että otamme huomioon kaikkien kiinnostuneiden osapuolten ja varjoesittelijöiden työn ja mielipiteet huomioon. Tavoitteena on tämänhetkisen tilanteen kartoittaminen ja direktiivin nykyaistamista varmasti tarvitaan eniten. Olen halukas kuulemaan kaikkien kommentit, mielipiteet ja myös varjoesittelijöiden näkemykset. Todellakin odotan saada kuulla kommenttinne. Kun tarjotaan palveluja tai saadaan töitä toisessa jäsenmaassa, tämä on hyvin aktiivinen tekijä sisämarkkinoilla – ja on tärkeää saada määräykset kuntoon, kun puhutaan keskinäisestä tunnustamisesta ammatin aloilla, jotta työmarkkinat helpottuvat ja muuttuvat joustavammiksi. Juuri siksi jokaisessa jäsenmaassa tarvitaan ammatillista keskinäistä tunnustamista, jotta saadaan korkea taso palveluiden ja työmarkkinoiden sisälle kun otetaan huomioon, kuinka aktiivisesti ollaan asiaa työstetty 27 jäsenmaasta hallitustasolta ja kansalaisaloitteesta olemme saaneet pohjan tälle, jotta saadaan toimiva järjestelmä keskinäiselle tunnustamiselle. Tämä on vauhdittanut prosessia kaikki jäsenmaat todellakin toivovat muutoksia nykyiseen järjestelmään. Tästä keskustelemme yksityiskohtaisesti myöhemmin. 4600 esimerkiksi Englannissa ovat olleet mukana direktiivin työstämissä. Monissa jäsenmaissa nimittäin ei edes kunnioiteta määräaikoja täytäntöönpanossa – joten tunnustamisen suhteen ollaan oltu melko tyytymättömiä, jopa 20 prosenttia valituksissa tuli usein esiin se, että byrokratia on liikaa ja viranomaiset eivät tiedä, mitä asiakirjoja tarvitaan, kuinka niitä käytetään, mitä kaikkea tunnustamisprosessiin kuuluu joten todellakin tyytymättömyys nykyiseen tilanteeseen selittyy pitkälti sillä, että siihen ei luoteta ja tietoa ei jaeta tarpeeksi, ei ole läpinäkyvyyttä. Joten äh, direktiivin uudistaminen pitäisi olla ensisijainen tavoitteemme. Prosessit täytyy saada nopeammiksi, yksinkertaisemmiksi kaikkien kontaktiseikkojen pitäisi olla helppopääsyisiä. Vihreässä kirjassa annetaan paljon aloitemahdollisuuksia juuri tähän. Ja jäsenmaissa ammattitahot saisivat helpommin tietoa, tarvittavaa tietoa. Voimme todellakin tutkia sitä, kuinka koko prosessia nopeutetaan, kuinka saadaan lisää läpinäkyvyyttä. 2005 direktiivissä, joka alun perin 30 vuotta sitten jo laadittiin. Tällä hetkellä se saadaan nykyistettyä. Komissio on vedonnut juuri vihreään kirjaan ja siihen, että esimerkiksi juuri liitteissä olevat minimivaatimukset uudistetaan – joten koko järjestelmä tulee tarkistaa uudestaan. Erityiset alueet tässä direktiivissä ovat olleet tutkimuksen alla, esimerkiksi niin sanottu ammattipassi tai ammattikortti. Ja tähän liittyy pilottiprojekteja, esimerkiksi insinöörikortin, passin kohdalla – Tämä kortti toki se toisi mukanaan suurempaa läpinäkyvyyttä, helpottaisi liikkuvuutta. Sisämarkkinafoorumissa tästä keskustellaan myöhemmin tänä vuonna. Tähän voi liittyä montakin ehdotusta liittyen kuluihin, arviointia tarvitaan runsaasti siitä, minkä arvoinen, kuinka toimiva tämä kortti voi olla. Kuitenkin kortin tulee olla vapaaehtoinen sekä käyttäjälle että viranomaisille. Se täytyy pystyä suuntamaan yksittäisille ammattiryhmille. On myös tärkeää, että otamme huomioon nämä monet kysymykset, jotta kortin käyttäjät, jotta kuluttajat saavat kaiken hyödyn kortista. Ja tulee ottaa myös huomioon, kuinka korttia tulee suojata. Varmasti tärkeintä on se, kuinka voimme luoda sellaisen IT-järjestelmän, joka suojaa kyseisen kortin. Ja on tätä taustaa vasten vaikea tehdä päätöksiä siitä ennen kuin saamme lopullisen päätöksen. ja tätä pidetään tärkeänä instrumenttina siinä, kuinka saamme vahvistettua yhteistyötä viranomaisten kanssa. On hyvin tärkeää ottaa huomioon myös mahdolliset väärinkäytöstä korttiin saattaa liittyä joidenkin ammattiryhmien kohdalla. Direktin tarkastelu pitäisi pitää, mm, tai siinä pitäisi pitää mielessä myös erilaiset hälytysjärjestelmät turvallisuuden takia. Tämä varmaankin lisää myös viranomaisten luottamusta koko järjestelmään. Komission kanta on se, että ammattiryhmät, viranomaiset – todellakin äh, haluavat direktiivin uudistamista, koska on olemassa niin paljon pelkoja siitä, kuinka turvallinen korttijärjestelmä voi olla. 2005 direktiivi toisi mukanaan joustavamman järjestelmän ja tämä helpottaa kuluttajien valintoja ja eri jäsenmaissa myös järjestelmä helpottuu. Ja tämä varmasti, ellei näin tapahdu, syntyy erilaisia uhkia kansanterveydelle ja muita ongelmia. Direktiivin tässä muodossa sen kautta on ollut vaikea, vaikea olla tehokas. Ja sitten tietysti kielten käyttö on ollut monimutkaista. Kuinka tämän direktiivin pohjalta esimerkiksi työntekijät, jos puhutaan kansanterveydestä ja turvallisuudesta, yleensä pärjäävät kielten kanssa, koska tässä on ollut selvyyden, selkeyden puutetta. Komissio vihreässä kirjassa toteaa, että varmaan kieli kieleltä eteneminen olisi varmin keino. Joten nykyinen koodi on saatava selkeämmäksi siten, että kielitaito todellakin testa, testataan. Sen täytyy olla suhteellista, eikä se saa olla esteenä liikkuvuudelle. Ja sen tulee olla juridisesti selkeä. Te varmasti osaatte arvostaa tätä Tätäkin kohtaa on monta asiaa, joista voisimme keskustella, koska komissio on käsitellyt niin monia asioita, mutta varmasti mietintöluonnosta voimme käsitellä, voimme keskustella siitä laajemmin. Odota, odotan kommenttejanne. 27. heinäkuuta on määräaika mietinnölle ja sitten 38. Äh, on seuraava deadline. Sitten pidämme videokonferenssin 19. syyskuuta kansallisella tasolla ja seuraava kokous 17.10. Tämän direktiivin uudistaminen on todellakin tärkeää liikkuvuuden parantamiseksi sisämarkkinoilla, jotta saisimme koko järjestelmän yksinkertaisemmaksi, kun vahvistamme palvelujen ja kuluttajan suojan laatua. Tämä esitys on erittäin hyödyllinen ja annan nyt tilaa kommenteillenne. Kiitoksia tästä erittäin kattavasta selostuksesta, johdatuksesta tähän aiheeseen ja siitä myöskin, että sieltä... When we plan to, uh, to have a look at your draft report, um, uh, so that will be available in all the languages by then, obviously. So let's now hear what the shadows have to think, as you requested. Um, so we're going to start then with Mrs. Le <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, tässä yhteydessä kiittää rouva McClarkia hienosta työstä tästä asiakirjasta, joka on todellakin selkeyttävä ja jossa kysytään oikeat kysymykset, kun kyse on ammattipätevyyden tunnustamisesta. Tämähän on täysin olennaista koko eurooppalaiselle projektille, sisämarkkinoille – tässä mietinnössä Mario, tai mm, raportissaan, mietinnössä Mario Montikin korosti samoja asioita, niitä ajatuksia, jotka liittyivät ammattitunnustamiseen, jotta läpinäkyvyys ja tutkintojen vastaavuus tunnustaminen parantuisi ja ammattitaito tulisi tunnustetuksi. Monti oli jo yksilöinyt äärimmäisen selkeästi ne vaikeudet, joita kansalaiset ovat kohdanneet nimenomaan ammatillisessa tunnustamisessa. Tämä kansalaisten Eurooppa lainausmerkeissä ei heijastanut kaikessa sitä positiivista todellisuutta, jota odotamme. Me olemme tutkineet tänään tai aiomme tutkia niitä suosituksia, joita haluaisimme antaa ammattitunnustamisessa 12 kohtaan tai 12 niin sanottu alustus tai ponsi, jota komissio vihreässä kirjassa on pitänyt ikään kuin aloitteena tai aloituskohtana – Tämä tunnustaminen pitäisi, sitä pitäisi tutkia juuri ammattimielessä, ammattien kautta, ammatti ammatilta, mitä tulee liikkuvuuteen, siirtymiseen toiseen maahan ja myös siltä kannalta, jonka viranomaiset kohtaavat, koska he päättävät he päättävät tunnustamisesta. Ja totta kai kuluttajien, kansalaisten kannalta, heidän, jotka käyttävät palveluja, näiden ammattiihmisten palveluja. Ja tämä varmaankin johtaa meidät siihen, että osaamme tarkastella uudella tavalla, komission ehdottomalla tavalla direktiiviä että löydämme ne keinot, joiden avulla pääsemme yli esteiden, niiden esteiden, jotka hidastavat liikkuvuutta, ja tavoitamme selkeyttä, panostamme ammattien tehokkaaseen tunnustamiseen, ja tähän liittyy erityisesti liittyvät terveyskysymykset. Meidän tulee löytää sellaiset johto viivat tai suuntaviivat, jotka vievät meitä eteenpäin työssämme. Ammattilaisille on tärkeää se, että tai silloin kun he haluavat siirtyä toiseen jäsenmaahan, että tämä olisi helpohkoa, koska usein he törmäävät hyvin hankalaan prosessiin ja myös kalliiseen prosessiin tunnustamisessa usein myös täysin käsittämättömään byrokratiaan. Pitäisi siis rakentaa sellainen järjestelmä, joka on suhteellinen, siedettävä, jotta löydetään helpommin vakuuksia ja vapautta. Ja viranomaisten tulee voida vahvistaa helpommin ammatilliset tutkinnot, asiakirjat. Aivan kuten esittelijä jo sanoi, 4600 ammattia, jotka jakautuvat 800 kategoriaan. Tämä on aivan liikaa, kun miettii viranomaisten työtä. Totta kai täytyy ottaa periaatteelliset seikat huomioon kehyksessä, mutta ehdottomasti vaaditaan selkeyttä, yksinkertaistamista – ja mm, ammattiliikkumista pitäisi rohkaista totta kai varsinkin tiettyjen ammattien kohdalla. Täytyy voida taata minimikoulutusta, edellytykset. Usein näitä joudutaan odottamaan ennen kuin ihmiset voidaan ottaa töihin. Ja nämä edellytykset, kriteerit ovat melko vanhojakin. Joten mm, tai jos ajattelemme, että jotkut kriteerit ovat vuosikymmeniä vanhoja, niin nyt todellakin monissa jäsenmaissa olisi tarve tarkistaa uudestaan koulutuksen pätevyysvaatimusten tilanne ammattien kohdalla. Yritän tässä vielä nopeasti käydä läpi nimenomaan jatkuvan koulutuksen kysymystä kuinka voidaan vahvistaa ja ottaa paremmin huomioon juuri tämä seikka direktiivin johdantoosassa. Ja esittelijämmehän jo toi huomioon sen, kuinka sisämarkkinoilla tämä järjestelmä voisi toimia tyydyttävästi järjestelmän tulisi olla nopea, suht nopea. Sen täytyisi saada käyttöönsä enemmän operatiivisia taloudellisia keinoja. Tulisi kehittää kunnon, kunnollista aktiivisuutta, joiden kautta jäsenvaltiot voisivat asianmukaisesti tiedon alalla toimia – ja totta kai hälytysjärjestelmät, jotka mainittiin, ovat tärkeitä. Täytyy miettiä hälytys, sellaista hälytysjärjestelmää, joka toimisi myös palveludirektiivin kautta tehokkaasti ja kohdistuisi terveysalan ammatteihin. Valmisteluvaiheessa juuri tätä korostettiin kuluttajien terveyttä ja suojaa yleensä tulee vahvistaa. Ja vielä lopuksi tästä ammattikortista, ammattipassista. Jaan todellakin kaikki ne kysymykset, jotka on esitetty tästä asiasta. Tästä todellakin nousee kysymyksiä luotettavuus, kulut, lisäarvo kaikki se, mitä tällainen kortti voi tuoda tullessaan. Ja on hyvin tärkeää saada tietää pilottihankkeiden tulokset. Ja mielelläni totean myös sen, että on ollut hyvin paljon vapaaehtoisuutta hyvinkin monet, monien ammattien kohdalla, joissa on jo kokeiltu tällaista eurooppalaista passityyppistä ammattityökorttia. Ja tätä kautta olemme saaneet kallisarvoista tietoa, tuloksia hyvinkin monen ammatin kautta. Ja selkeästikin on tahtoa ankkuroida työllisyyden liikkuvuus paremmin. Ja siihen toivotaan äärimmäisten luotettavien tietolähteiden järjestelmä, jota jäsenmaat voivat hyödyntää, vaikkakin tähän liittyy paljon pieniä kysymyksiä, esimerkiksi teknisistä magneettiteknisistä seikoista. Mutta tarvitaan, tämä on työryhmämme toive, Eli me vain toivomme, että voimme tätäkin kautta liikkua enemmän kansalaisten Eurooppaa kohti, että tämä on selkeä näkyvä, yksi selkeä näkyvä merkki siitä, että voimme tarjota eurooppalaisille kansalaisille liikkuvuuden, vapauden, mahdollisuuden, joka niin hyvin tai selkeästi liittyy eurooppalaiseen projektiin haluaisin korostaa kuitenkin yhä enemmän asiantuntijuutta. Oikeusasiat, jotka esitämme, niillä tulee olla painoarvo, mutta ne eivät kuitenkaan saa olla jarruna ja koko tämä ajatus, jota ajamme, jota puolustamme, Olkaamme tässä yhdessä. Kiitoksia esittelijälle vielä. Tässä asiakirjassa, kuten sanoin, osattiin nostaa oikeat kysymykset. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Uh, thank you very much indeed, Mrs. De Kiitoksia, De Sitten edustaja Vanjohilla. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää tästä asiakirjasta näistä hyvistä kysymyksistä. Ja meillä kyllä on kysymyksiä meilläkin. Varmaankin kaikissa ryhmissä on paljon yhteneviä seikkoja, näkökohtia. Kollegani puhui tässä lähes täydellisestä järjestelmästä, jota tuskin on olemassa. Tämä asiakirja on avain asiakirja koko Euroopan tulevaisuudelle. Kysymys on äärimmäisen monimuotoinen. Emme varmaankaan pysty kaikkia kysymyksiä tässä kokouksessa ratkaisemaan, emmekä myöskään elokuun loppuun mennessä. Mutta nopeasti läpikäytynä 20 prosenttia liikkuvuudesta ja pätevyydestä – nimenomaan vaativat uudistamista ja sitä, että ammattitunnustaminen käy selkeämmäksi, harmonisaatio tehokkaammaksi. Meidän on pakko olla nopeita, koska ammattien liikkuvuus on äärimmäisen tärkeää, jotta yritykset toimivat ja ovat tehokkaita. Jos ajattelemme 12 pilaria sisämarkkinoilla, mutta tämä on myös tärkeää itse kansalaisille. Me haluamme lisää Eurooppaa itsellemme, enemmän Eurooppaa, haluamme sen lähemmäksi. Jos kansalaiset eivät sitä saa, se on, se on ikävää, koska lähempi Eurooppa on niin tärkeä myös sijoittajille ei vain kansalaisille. Ja jos me tässä avainasiakirjassa nyt saamme aikaan sellaista, jotakin sellaista, joka todellakin vie nopeasti esimerkiksi yhden, yhden sukupolven ajan tai kautta, nopeutamme prosessia. Jos emme tässä onnistu, voimme vain sanoa, että voi voi, vähemmän Eurooppaa saamme. Haluaisin tässä kohdin kiittää komissiota tästä työstä. Minä mainitsin äh, Dalille, että tällaisille asiakirjoille näiden kohdalle, tai kun niitä laaditaan, tarvitaan suurta kunnianhimoa. Aina kun puhutaan liikkuvuudesta, tarvitaan kunnianhimoa asiakirjatyössä – olen sitä mieltä, että me kaikki yhdessä, sekä parlamentti että komissio, olemme kunnianhimoisella ja realistisella tiellä, joka pystyy näyttämään tehokkuutensa, koska me haemme tehokkuutta, läpinäkyvyyttä. Se on tärkeää. Miksi? Koska haluamme suurempaa ammattiturvallisuutta itse ammattilaisille, Euroopan kansalaisille. Tämän täytyy olla mahdollista. Haluaisin tänään käydä läpi ainoastaan avainkohtia. Ja kiitoksia vielä tästä avoimuudesta McLaakinille – haluan korostaa useampaa kohtaa. Ensinnäkin minimikriteereiden harmonisointi on äärimmäisen tärkeä, On aivan välttämätöntä, että jäsenmaat sitoutuvat tekemään yhteistyötä jatkuvasti ja syvällisesti, jotta saadaan aikaan minimikriteerit ja myös jatkokoulutuskriteerit. Koska jatkokoulutusta tai jatkuvaa koulutusta haetaan usein ulkomailta ja tähän liittyy kielitaito. Tähän haluan lisätä myös ammattikokemuksen. Nythän jo on liikkuvuutta Euroopassa Monet hakevat juuri syvempää ammattikokemusta muualta, tätähän siis on jo olemassa. Mutta tätä tulee tutkia ja tehostaa paremmin, koska valitettavasti tämä ei ole vielä selkeää, mutta ei kuitenkaan negatiivista. Kansallisiin järjestelmiin tulee saada lisättyä eurooppalainen järjestelmä, vaikkakaan se ei ole helppoa. Eikä kaikki ole tietenkään voi tästä olla samaa mieltä. Tietysti kun puhutaan harmonisoinnista koulutuksen alalla, on puhuttava myös niin sanotusta osittaisesta pääsystä ja niin sanotuista väliaikaisista suorituksista – ja tässä juuri täytyy löytää oikea koodi, jota kaikki Euroopan maat pystyvät käyttämään. Tämä niin sanottu osittainen tai pirstoutunut pääsy markkinoille, se liittyy juuri siihen, jota Monti mietinnössään käsitteli. Tällainen pirstoutunut järjestelmä ei ole riittävä tarvitaan paljon syvempää analyysiä. On täydennettävä, hiottava järjestelmää. Ja totta kai hälytysjärjestelmää aivan samoin. Yritän olla nopea. Aika on vähän ja meillä on niin paljon asioita käsiteltävänä. Ja sitten tämä yhteinen pohja harmonisoinnissa – tämä yhteinen pohja 2005 direktiivissä edellyttää syvempää sopimusta ammattien tunnustamisessa. Tässähän on jo tiettyä parallelismia, mutta pitäisi mennä vieläkin pidemmälle yhteisen pohjan rakentamiseksi, koska se ei vielä toimi tarpeeksi hyvin. Te tiedätte, että tämä on lempiaiheeni, koska kysymyksessä on niin äärimmäisen tärkeä työkalu liikkuvuudessa, kun mietimme turvallisuutta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä, niin juuri tämä eurooppalaisen liikkuvuuden peruskortti, joka, jonka täytyy olla vapaaehtoinen ensi- ja toissijaisestikin, ja se on juuri sellainen työkalu, johon liittyy todellakin tärkeä lisäarvo. Jos ajattelemme esimerkiksi eläinlääkäreiden työtä, muita lääketieteen alan töitä, jotka liittyvät saumattomasti tähän yhteistyöhön. Kansalliset viranomaiset ovat ne, joiden täytyy osata – tehdä töitä yli rajojen. Ja tähän liittyvät määräajat, päivittäminen, luottamus, keskinäinen luottamus, tietojen vaihto. Ja kuten esittelijä jo mainitti, mainitsi, onko kysymyksessä sitten äh, elektroniset järjestelmät vai mitkä, joilla nopeutetaan ja tehdään koko järjestelmää turvallisemmaksi. Varmasti näin, mutta tätäkin tulee kysyä, miettiä. Ja totta kai myös kustannukset. Kun puhumme kansalaisista tai kansalaisille, emme pelkästään ammateista, niin esimerkiksi nuoret tietävät jo mainiosti sen, että heidän on pakko liikkua Euroopassa. Se on aivan välttämätöntä nykyään. Ja jos heillä olisi tällainen passi, se olisi erinomainen työkalu. Ja nämä nuoret, jotka sitten 18, 20, 30 vuoden kuluttua tekevät uraansa eurooppalaisissa yrityksissä, niin silloinhan tämä järjestelmä maksaa itsensä takaisin koulutus ei saa olla mikään kulu, vaan se on sosiaalinen sijoitus, erittäin tärkeä sijoitus, mutta se täytyy osata laskea, arvioida oikealla tavalla heti lähtöruudussa. Sen on oltava vapaaehtoista. Siihen tarvitaan pilottihankkeita, jotka kestävät muutaman vuoden. Ei kannata olla liian optimistinen. Me olemme lähdössä vaikealle tielle, joka saattaa olla takkuinen tie, mutta on osattava kohdentaa tavoitteet oikea-aikaisesti. On osattava kohdentaa, miettiä kustannukset ajoissa, jotta markkinoita koskeva eurooppalainen visiomme, kansalaisten visio, toimii harmonisesti – ja jos me todellakin saamme tämän asiakirjan valmiiksi ja lopulta toimivaksi, silloin olemme oikealla tiellä ja komission kunnianhimo tässä on äärimmäisen tärkeä tekijä. Jos onnistumme, kuvittelen, että parlamentaarikkoina olemme onnistuneet työssämme. Ja tietenkin viime kädessä tuomioistuin ratkaisee ja antaa lait. Thank you for your, your visionary... Äh, kiitoksia tästä hyvin visionäärisestä äh, kommentistanne. Varmaankin äh, komissio on innostunut yhteistyöstä valiokuntamme kanssa, koska mekin olemme aika kunnianhimoisia. Olemme odottaneet tämän kyvyn jo aiemminkin. Tässä olen ollut hyvin avokätinen ajan käytön suhteen, koska halusin antaa kaikille tilaisuuden, äh, tilaisuuden äh, sanoa sanottavansa perinpohjaisesti, mutta muistuttaisin kymmeneltä alkavista äänestyksistä. Sitten herra Kreutzmann, Pysäin äh, puolesta puhu olen pahoillani, että, äh, hän, hän ei päässyt tähän istuntoon, mutta hän on hyvin tyytyväinen esittelijän työasiakirjasta ja sanoi, että se on hyvä pohja jatkokeskustelulle ja äh, se, se edesauttaa konsultaatioprosessia. Äh, työasiakirjassa on lueteltu koko joukko painopistealueita, jotka ovat äh, aivan varjosittelijän mielen pari seikkaan. Ensin tärkeimpänä yksinkertaistaminen. yksinkertaistamisille on tilaa tämä on valtavirtaistettava paremmin. Yleinen julkinen konsultaatio on tästä aika yksimielistä, mitä sitten tulee liikkuvuuteen. Sen sitten äh, äh, tulee äh, tämän ilmoitusjärjestelmän asian kuuluvuutta, sopivuutta todellakin sitten kyseenalaistaa. Tiedot voitaan, voitaisiin ehkä yhtä hyvin antaa online. Tämä, tässä ei ole suinkaan tarkoitus mahdollisuus sallia paikallisviranomaisten tehdä täydennyksiä. Tämä on nykyisessä muodossaan erittäin paljon liian monimutkainen estää liikkuvuutta. Toiseksi meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotta saataisiin ää, ää, voitaisiin mahdollistaa maahanmuutto ei-säännellystä sääntelyihin jäsenmaihin. Mit, mit, mitä, mitä voitaisiin sitten tehdä voitaisiin rajoittaa sääntelyä ainoastaan kuluttajasua ja julkisen kansanterveyden huoltoon liittyviin asioihin. Muissa osin sitten hyvä, hyväksyä kahden vuoden ammattikokemus pätevyksi. Täytyy kuitenkin aina pitää myös mielessä kuluttajasuojan kannalta tärkeä laadun ylläpitäminen mitä sitten tulee mm, tällaisen äh, korvausjärjestelmin äh, äh, koskien asukkaiden mm, pääsyä tai näiden saatavuutta asiakkaille? Tämä kompensaatiokäsittelytapa on ollut hyvin monitahoinen. Kenties tästä voitaisiin saada jonkinlaista yhden suunta, yhdenmukaisuutta korvausviranomaisille tästä osittaisesta saatavuudesta ei olla kovinkaan innostuneita. Tällainen osittainen saatavuus ei ole sellaisten ammattien kannalta suotuisa, jossa kansanterveys tai kuluttajansuoja ovat kysymyksestä ja, ja, ja, mitä tulee automaattisiin pätevyysvaatimuksiin, perään, perään kuulutetaan tällaisia yhdenmukaisia koulutustasoja yhteisen ammattipätevyys, ammattipätevyyden var, varmistamiseksi. Alde haluaisi myöskin siis tämän koulutus pohjan laajentamista tältä osin. Myöskin nämä vähimmäiskoulutusvaatimukset voitaisiin päivittää ja pyrkiä ennemminkin painottamaan jatkuvaa ammatillista kehittymistä jotta voitaisiin parantaa luottamusta oikeus viranomaisten toimintaan pitäisi parantaa avoimuutta ja pitäisi myöskin sitten myöskin tässä, tähän liittyvää lainsäädäntöä viestejä suurella yleisöllä tehokkaammin. silloin kun esimerkiksi ammattinharjoittaja ei enää ole pätevä harjoittamaan ammattiaan, taikka on hänen ammattinharjoittamisensa estetty jossain maassa, siihen pitäisi kytkeä tehokas varoitusjärjestelmä. Nykyisen, nykyinen lainsäädäntö ei tällaista varoitusjärjestelmää kuitenkaan salli. Mitä sitten tulee tähän ammattikorttiin, se tulee olemaan tämän mietinnön kannalta yksi avainkysymyksistä. <clears throat> Varjostelija on yhtä mieltä siitä, niin kauan kun se tuo todella jotain oikeaa lisä, arvoa Ja se nykyvuonossaan ei välttämättä toisi, tai nykypohjalta se ei toisi paljonkaan lisäarvoa, ja sitä kenties voitaisiin käyttää vain erikseen määrätyissä tapauksissa <clears throat> ennen kuin lähdetään tekemään päätöksiä, komission pitäisi toimittaa vaikutuksen arviointi, joka meille evästykseksi <clears throat> kortin pitäisi olla vapaaehtoinen, siitä olemme yhtä mieltä, mutta toisaalta sitten viranomaisten pitäisi sitten myöskin vastaavasti hyväksyä se ehdot tai ehdoitta kaikissa maissa. Kortin, kortin tulisi, kortti tulisi kytkeä EMEA ja samoin Äh, sinne tulisi, tulisi siis, äh, äh, siis säännöksen siis mahdollistaa myöskin kortin ylläpitoa ja validointia. Kristinille terveiset valitettavasti ei päässyt tänne. Sitten edustaja Turunen seuraavaksi. Well, thanks a lot for, uh, to the Kiitoksia esittelijä tästä työasiakirjasta. Se on erinomaisen hyvä lähtökohta meille kaikille työssämme olette tässä kyenneet eh, saavuttamaan hyvän tasapainon eh, sen välillä, mikä on tärkeää työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi varmistaen samalla eh, riittävän ammattipätevyyden ja palvelujen laadukkuuden. Siitä olemme aika yksimielisiä tässä salissa, että se on yksi tärkeimmistä päätavoitteistamme olette myöskin sivunneet äh, näitä olennaisimpia kysymyksiä mitä, ja, äh, ja muita painopisteitä, yksinkertaistaminen, päivittäminen, työturvallisuus, työsuojelukysymykset. Ja kun no, nostitte tämän ammattikortin esille, on varsin tärkeää, että että me äh, pohdimme tämän kortin sisältöä, miten se sitten oikeasti voisi toimia. Kuten äsken mainitsitte, kaikki riippuu tämän kortin tukena olevasta järjestelmästä ja sen tehokkuudesta. Me varjoesittelijät joudumme kenties menemään vielä äh, askelen pidemmälle yhteistyössä komission kanssa, kenties ajat, kun ajattelemme tämän kortin äh, toimivuutta. Tässä on vielä muutama lisäseikka, niin joista on jo sivuttu aika tehokkaasti tähän mennessä. Nostan muutaman vielä esille, jotka mielestäni kaivavat lisää huomiota kenties olisi hyvä olla täsmällisempiä, mitä tulee tähän osittaiseen saatavuuteen, niin kuin ähm, monet muutkin ovat jo sanoneet, että työasiakirjassa te mainitsette tähän, viittaatte tähän, mutta ette kuitenkaan sitten elaboroisi sen paremmin mm, tätä tähän kytkeytyviä ongelmia, pitäisikö kieltää kokoaan, kokonaan, pitäisikö se ehkä sitten ulottaa terveydenhuollon alan ammatteihin vai mitä. Toisekseen tässä työryhmässä nousi esille mielenkiintoinen seikka sallia nuorison liikkuvuuteen ja se voidaan myöskin kytkeä tähän Youth and Move-hankkeeseen, eli siis helpottaa nuorten työn saantia toisessa EU-maassa. Mitä sitten tulee tähän automaattisen tunnustamisen päivittämiseen, se on tärkeä. Kortin jo mainitsinkin viidenneksi, nostitte sille tämän, nämä kieli kieliongelmat, vaan sitten tämän ähm, säännöt äh, yhtenä ohjenuoraan, mutta kenties kaipaisimme vähän tiukempia sääntöjä erityisesti, mitä tulee turvallisuuteen ja terveyteen. Ei varmaan minullakaan näitä oikeita ratkaisuja tähän hätään ole heittää, mutta tämä on kumminkin tärkeää saada kohdalleen heti, heti kärkeen. Kuudes seikka, jota haluaisin painottaa, olen saanut tukun sähköposteja ja muutakin postia eri ammatinharjoittajilta. Tässä pitää edetä varovasti, jos heitä ei tunnusteta yhdessä jäsenmaassa, koska, koska silloin tilanne äh, vähän sameutuu. On aika vaikea luvata oikopäätä kaikkien mukaan tuloa, mukaan ottamista. Katsotaan sitä vielä sitten nämä koulutusvaatimukset. Olen eh, eh, edustaja Vernion kanssa yhtä mieltä siitä, että kaipaamme tihokkaampaa yhteistyötä ja tällaisen vähimmäisvaatimuspaketin jossa ei kuitenkaan pyritä tietenkään sorkkimaan eri jäsenmaiden eri, eri koulutusjärjestelmiä, mutta jos haluamme liikkuvuutta, tarvitsemme kuitenkin jonkinlaisen vähimmäiskoulutuksellisen pohjan, jolle rakentaa Kiitos. Tästä varmaan työ jatkuu suotuisasti eteenpäin. Uh, thank you, Chairman, and thank you to the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja ja esittelijä. Rova Svensson ei tänään olekaan paikalla, mutta hän varmaankin ollut samaa mieltä myös meidän uh, näkökantojamme kanssa, mitä tulee kielitaitoon, liikkuvuuteen, korttiin – joten meidän äh, katsantokantamme käsitellään tai tulevat mietinnössä kyllä esiin. Uh, ja nyt meillä on varmasti vielä aikaa parille esitykselle. Styler. And then I'm going to give the floor to Mr. Tisha for a brief <laughs> comment. thank you, uh, Mr. Chairman, and thank you to the rapporteur and shadows. Um, I Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä ja varjoesittelijä, että olen pitkälle yhtä mieltä sanotusta. Tämä amma, amma, ammattikortti ja vaikutuksen arviointi eh, on, on tervetullut hanke. Haluaisin korostaa tätä kielipoliittista ulottuvuutta, niin kuin monet muutkin ovat tehneet. Onko komissio muuten eh, tehnyt yhteenveron siitä, miten jäsenmaissa suhtaudutaan erityisesti tämän terveydenhuoltoalan eh, alaan liittyviin kysymyksiin? tulkitaanko siellä sääntöjä eri tavalla kuin, kuin täällä. Puheet, puhujat ovat viitanneet tähän vähimmäisvaatimustason. Haluaisin nostaa vaikka hammaslääkärit esille. Tästä on puhuttu aiemminkin. Me halutaan puhua tästä, tästä yksityiskohdasta, vaikka puhumme yleisestikin pikemminkin, eh, eh, mutta hammas, hammaslääketieteestä vielä esimerkkiä. Joku saattaa olla eh, ha, ha, hammaslääkärin pätevyys jossakin maassa, ei voi sitten lähteä hamma, ammat, hammaslääkärin ammattiaan harjoittamaan toisessa maassa ilman, että on saanut asianomaista, asianmukaista hammaslääketieteen koulutusta. Tämä olisi minusta hyvä esimerkki terveydenhuollon alalta Äh, turvallisuuteen, potilasturvallisuuteen liittyen. Tästä hammaslääkärin kysymyksestä nimenomaan kysyisin komissiolta, onko siitä tehty jonkinlainen yhteen, yhteenmeto, yhteenveto ja millä, millä tavalla e, e, ihmisten pätevyyttä siinä on arvioitu. Tämä on aika, aika olennainen kysymys, kun mietimme sataprosenttista liikkuvuutta ammatinharjoittajien välillä. Mutta sitten taas toisaalta kansalaisten kannalta on erittäin olennaista, että heillä tuntevat olonsa turvalliseksi. Kiitoksia edustaja Stajala. muita puheenvuoropyyntöjä tähän hätään ei ole. Niinpä sieltä komission kommentit tuonnempanakin varmaan hänestä kuulemme, mutta nyt voisi tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron. Thank you also to Madame la Rapporteur, Mrs. McClarkin. Kiitoksia tästä mm, hyvästä työasiakirjasta vielä neljä huomautusta lyhyesti. Kuten monet parlamentin jäsen, jäsenet ovat jo sanoneet, tämä on yksi avainasiakirjoista. Ja mm, mikä on myös tärkeää, on totta kai aikataulu. Olen kiitollinen siitä, että tähän on niin sitouduttu ja myös vihreästä kirjasta ja siitä, että pääsemme näin hyvin eteenpäin. Ja komissio pääsee sitten keskustelemaan tästä syyskuun lopussa. Ja sitten ammattien lukumäärä. Tämä on vaikea asia. Kysymys, jota vihreässä kirjassa olemme että ei ole pelkästään lukumäärä, vaan se, mitä, tässä, mitä tämän direktiivin avulla voidaan tehdä tässä kohdassa. Mitä vihreä kirja ehdottaa tältä osin, kun ajattelemme tätä osittaista saatavuutta, joka saattaa olla hyvinkin suhteettoman taakan syy ja sitten myös niin sanottu liika tai ylimääräinen koulutus. Tässä oikeastaan teen linkin näiden kahden alan välille. Ja sitten äh, erilaiset äh, Uh, is currently not the profession Ja sitten myös hälytysjärjestelmät. Kun on ajateltava, että järjestelmä yleensä toimii, tapahtuu. 2012 oikeastaan kaikkien sääntöjen piiriin kuuluvien ammattien tulisi olla hälytysjärjestelmän alaisia. Miksi tämä on niin tärkeää? Tulen nyt neljänteen kohtaan huomautukseen. Kysymys on eurooppalaisesta ammattikortista. Meidän pitäisi oli, olla äärimmäisen selkeitä. Komissio Tällä nyt ei oikeastaan tarkoitet pelkästään muovikorttia, jonka, joka taskussa ihmiset kävelevät onnellisena, vaan vihreässä kirjassa ollaan äärimmäisen konkreettisia. Euroopan parlamentissa me luomme sillan hälytysjärjestelmän ja kortin välille – ja tämä on oikeastaan ratkaisu monille kysymyksille, jotka on jo esitetty. Me tiedämme myös kustannukset. Esimerkiksi hälytysjärjestelmän osalta tämä esitettiin jo maaliskuussa. Eli näitä elementtejä tulee käsitellä yhdessä. En usko, että hälytysjärjestelmä ei oikeastaan ole ratkaisu sille, mitä olemme ehdottaneet vihreässä kirjassa. Siinä olemme esittäneet, että kartin, kortin haltijat saisivat sen kolmen kuukauden sisällä. Neljän kuukauden sijaan pitäisi siirtyä yhden kuukauden, sisä, yhden kuukauden aikarajaan, joten olemme olleet äärimmäisen selkeitä siitä, mitä haluamme, mihin pyrimme mikäli esimerkiksi jäsenmaissa on turhaa tietoa tai ei saada tarvittavaa tietoa, näin ei saa tapahtua. Hälytysjärjestelmää ollaan jo äh, asettamassa paikoilleen. Tämän täytyy olla strateginen kohta koko keskustelussa. Se on yhteistyön ydin jäsenvaltioiden välillä. Mitä hyötyä sitten kansalainen saa tästä järjestelmästä? Saako hän esimerkiksi nopeamman ammattitunnustuksen, jos jäsenmaat voivat kommunikoida teknisesti nopeammin? Kysymys on eurooppalaisesta ammattikortista. Tämä on pidettävä mielessä. Eli tutkikaa juuri tätä seikkaa. Ja kun muistamme myös sen, että ainakin neljä tai viisi simulaatiota on jo tehty ja mielellämme annamme tulokset käyttöönne. Kiitoksia. Very much, uh, I think particularly for spelling out some of your, your... Kiitoksia uh, näistä komissio ja haluan myöskin tässä sitten äh, korvani taakse vink, vinkit siitä, miten, miten uusi teknologia voisi edesauttaa tämän äh, asiakokonaisuuden edistämistä ja direktiivin uudistaminen on meistä todellakin aivan olennaisen tärkeä yksi avain, avain äh, aiheistamme tällä haavaa toistaiseksi eh, kuulut kommenttipuheenvuorot ovat olleet aivan erinomaisia esittelijä toki eh, mukaan lukien. Eh, tässä nyt tiedämme, missä menemme ja huomaamme, että miten kattava aihekokonaisuus meillä on käsissämme. Ja nyt valiokunnalta voidaan odottaa aikamoista, aikamoisia visioita McClarkin tehän jo äsken luettelitte tämän tai kerroitte tämän aikataulun, mutta on, onko jotakin muuta, mitä haluatte tähän ensimmäisen käsittelyn päättäkin sanoa? Kiitoksia kaikille puheenvuoroista. Näytätte olevan erittäin innostuneita ja varsin hyvin asioista perillä olevilta. Äh, minä äh, äh, kuuntelin kiinnostuna herra Teacherin kommentteja. Hän on hyvä yhteistyö kumppani. Siis kuvit, katsotaan, että tämä, tämä, tämä fyysinen ää, ää, tällainen kortti, joka, jota voitaisiin kuljettaa lompakossa, tämä, ää, meillä on ajokortti iso esimerkiksi, joka korvaa nämä erilaiset paperilappulopuset, mutta minun täytyy silti edelleenkin tänäkin päivänä vielä tätä, tätä muuta paperinivaskaa pitää mukana, niin jotta voin sitten sillä kurin todistaa korttini pätevyyden Eli tämä on, e, kuvastaa sitä, että kun joskus otetaan lanseerataan asioita, että kuvitellaan olevan täydellinen ratkaisu, se ei kuitenkaan olekaan niin täydellisiä. Eli samaan aikaan on otettava siis huomioon kaikki mahdolliset ongelmat, tietosuoja esimerkiksi. Kenties e, e, nyt, nyt, nyt täytyy miettiä sitten jatkossa, mitä voisi tapahtua, kun tämä ammattipätevyyskokonaisuus kehittyy tulevaisuudessa, niin millä tavalla tietosuoja sitten varmistetaan. Eli siis, että käsittelyajat on lyhennettävä, äh, hakuajat on tiivistyttävä äh, ja että järjestelmä saadaan äh, toimintaan käytän yhteistyön hengessä ja maiden välillä niin, että myöskin sitten kaikki muut ongelmat saadaan mahdollisimman nopeasti ratkaista. Haluan Sebastian sihteeristöltä kiittää hän avustaan samoin omilta, omia neuvonantajani tässä vaiheessa jo kiittelen ja jatkan yhteistyön hengessä kanssanne. Kiitos kaikille. 30. päivä elokuuta jatkamme tätä keskustelua, mitä muihin päivämääriin tulee. Videokonferenssi on siis määrä järjestää Saksan Bundestagin asiantuntija, asianomaisen valiokunnan päässä kanssa tuonempana syksyllä, kenties jos teknologia suostuu toimimaan, ja myöskin muita parlamentteja kenties saadaan linjoilla. Mitä, herra, mitä edustaja McClarkinin Mietintö tulee siis 22. Eh, päivä syyskuuta muutosesitysten jättämisen takaraja, kun 30. päivä elokuuta olemme seuraavan kerran sen käsitelleet. 17. päivä lokakuuta on tarkoitus äänestää valiokunnassa ja sitten marraskuun täysistunnossa hyväksyä se. Eli eh, tiivistä yhteistyötä teemme eh, komission kanssa sillä osin. Nyt sitten pari äänestystä listoilla voisin tähän al- alkuun sanoa muutaman ilmoitusasian, kun kollegoja on tukkupaikalla. Tämän päivän esityslistasta haluaisin kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että tuonnepana iltapäivällä eh, me on, on järjest, eh, ja Van de Kampin esitysten eh, ajat ovat muuttuneet, vaihtuneet Eli eh, Styler esittää omansa eh, tarkastelujaksosta eh, puoli viideltä ja Van de Kamp vähän ennen kuutta. Van de Kampkin näkyy olla paikalla ja nykyttelee hyväksyntänsä. Sitten muutama sana lyhyesti koordinaattorien päätöksistä eilen, mistä kenties haluatte tietää. Erityisesti mitä tulee mietintöjen jaka, jakamiseen, käydään äkkiä tämä, nämä läpi kaikki saatte tietysti äh, kirjalliset päätökset koordinaattorien hyväksymisen jälkeen. Mutta mitä tulee uusista mietinnöistä, ensinnäkin Euroopan standardointidirektiivi on erittäin tärkeä. Se meni EPPlle Kome, varmaan sillä puheenjohtaja sieltä onnittelut jo etukäteen tästä, niin sitten Tulli ja tekijänoikeudet Alde, Alde ja Kreutzmann, nämä kaksi lainsäädäntöasiaa on meillä työn alla sitten jatkossa sitten pari mielenkiintoista lausuntoa Aldelle ja sitten menee vielä Aldelle tämmöinen harmonisointi koskien tekijän oikeussuojaa ECRS sitten alinterve- nuori lastenruukien sääntely EPPlle, verkkovierailut EPPlle, sekin se on tärkeä. Siitä roolimme viimeksi oli merkittävä sitten sisämarkkinoiden tulostaulu EPPlle. Haavoittuvien kuluttajien aseman vahvistaminen SNS, S, sosiaalidemokraatille valiokunta-aloitteinen sitten, mitä tulee ei-lainsäädännöllisiin illantomatkustajien oikeudet Aldelle, vuotuinen kilpailuraportti ECRlle, elintarvikeketjun hävikit EPPlle, e, e, hallitus demareille, e, kauppa demareille, Bolonian Bolognan prosessi menee ECRlle. Voimme kytkeä sen McClarkinin mietintään sitten Äh, yrityshallinto EPPlle, TENIT demareille, äh, monivuotinen rahoituskysymys Aldelle, eli, eli äh, esittelijät voivat valmistautua sitten kesälomallaan heille heitettyihin haasteisiin. Muutama muu seikka jäsenille vielä muistutukseksi. Muistuttaisin yhtenäismarkkinafoorumista Eh, tänä iltapäivällä Puolan ministeriltä kuulemme, mutta se pidetään äh, Krakovassa 2-4. Äh, lokakuuta. Korek äh, ja Bisoi ovat tässä asiassa ollut tähän asiaan vihkiytyneet valiokunnasta. Ohjelma on jo valmisteilla. Ja äm, sitten parlamentti on hyväksynyt, tai tuo on hyväksynyt täysin mittaisen, täysin, täyden miesvahvuuden valtuuskunnan lähettämisen sinne. Sitten Tanskaan äh, lisäretki on äh, vireillä, koska on paikkoja vapaana ehkä siitä tuonnempana. Saatte muut koordinaattorien päätökset etene tuonnempana. Nyt sitten voisimme edetä äänestyksi. Meillä on kaksi äänestystä tänään. Ensimmäinen koskee koskien vaarallisia aineita. Niistä aiheutuvia suurennettomuuden torjunta Hanslikin esittelekin paikalla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 Toivoisin, että tämä mietintöni niin tuo esiin asiallisesti kaikkien odotukset, joten suositan, että äänestätte puolesta. Okay. Right. Well, I think we'll get straight on with the vote. Hyvä, jatketaan sitten äänestyksellä pidemmittä puhetta. Jos tarvitsemme tätä elektroniikkaa avuksemme, niin näin sitten teemme. Teillä on siellä varmaan paperit edessänne. No niin, jatketaan tämän äh, äänestyslistan mukaisesti sitten. Okay. Äh, 24 ensin. Puolesta vastaan Hyvä, hylätty. Sitten numero 6, Hansiketa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten numero 7, Hansiketa puolesta vastaan hyväksytty. Numero 8 esittelijätä puolesta hyväksytty yhdeksän esittelijältä puolesta. joku vastaan hyväksytty sekin? Kymmenen on kielellinen korjaus sitten yksitoista esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 12 esittelijältä sekin puolesta vastaan hyväksytty 25 raukeaa. Ja nyt menemme muutosesityksen 26 Parmanovalta se on lisäys. Se on esittelijän kanssa sovittu puolesta vastaan hyväksytty. Sitten numero 13 esittelijältä puolesta saatamme tässä turvautua sähköiseen äänestykseen, eli äänestämme eh, elektronisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 kymmenen äänin hyväksytty. Eli nyt hyppäämme muutosesitykseen 28, 13 raukesi puolesta vastaan hyväksytty. 14 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 29 Parvanovalta puolesta vastaan niin ikään hyväksytty sekin. Sitten 13 äh, Parvanovalta puolesta siis 30. Se hylättiin 15 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Nyt menemme niin pitkälle kuin muutosetykseen 31 lisäyksenä Irion Pereseltä puolesta vastaan sekin hyväksyttiin. 32 on vedetty pois, 33 puolesta vastaan hyväksytty. 16 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 on kielellinen tarkistus, sitten 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Sitten liitteestä 1 tukkuun muutosityksiä vedetty pois, eli hyppäämme pidemmittä puheitta 21 puolesta vastaan hyväksytty. Numero kaksi vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosesitys kolme puolesta vastaan niin ikään hyväksytty se Sekin oli tällainen lisäys numero neljä. Sitten vastaan hyväksytty. Ja viisi puolesta vastaan hyväksytty. Noin. Sitten äänestämme tämän koneella niin, että saamme sitten tämän lausunnon lopullisen tuloksen taululla näkymiin. Äänestys siitä alkaa, äänestys päättyy. 32 nolla voitti tämä. No, on tullut Hanslikille. Eli nyt sitten ö, varmaan sitten meidän, meidän muutosesityksemme ympäristövaliokunnassa sitten ajatte pontevasti. Seuraava ö, lausunto on teollisuusvaliokunnalle koskien haasteista ja mahdollisuuksiin yhteen strategikehitys, tutkimus- ja innovointirahoitukselle – Lara Komi saa tästä al- alustavan johannota puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Tässä haluan lyhyesti kiittää yhteistyöstä sekä poliittisia ryhmiä että esittelijöitä. Olen eh, yrittänyt ottaa tähän mukaan kaikki muutosehdotukset ja kompromissiehdotukset Tarkistuksia, muutosehdotuksia oli paljon, mutta se johtunee siitä, että tämä aihe on niin tärkeä. 29 kohtaan teimme lisäys, lisäyksiä äänestyksen takia. Kiitoksia teille kaikille. Tämä oli äärimmäisen tärkeä työprosessi. Kiitos. Good. Good. Well, thank you very much. Kiitoksia tästä tekemästänne työstä. Olen yhtä mieltä siitä, tyytyväinen siitä, että, että tähän onkin näinkin suurta kiinnostusta osoitettu. Sitten suoraan, suoraan äänestyksen kompromissimuutokset yksi puolesta vastaan hyväksytty. Eli nyt hyppäämme kolmeen vastaava osa yksi. Kolme vastaava osa yksi. Siitä äänestys alkaa koneellisesti. Rack ja Raffin muut, muu tarkistukset. Nämä äänestys päättyy. 18.13 äänin hyväksytty Krehin ja Rattin muutosesitys. Muutosesitys 11 puolesta vastaan hyväksytty. 6. Äänestys alkaa numerosta 6. Päättyy hyväksytty 19.14. Numero 7 Krehiltä puolesta vastaan, vastaan siis hyväksytty Foxilta 9 puolesta vastaan hylätty. 8 Visualbusoilta puolesta vastaan hyväksytty. 44 Foxilta ja minulta puolesta vastaan hyväksytty. 13 Foxilta puolesta. No, tarkistamme sen koneella. Ei, kyllä se nyt kaatui aika... Oliko siinä joku puolesta vastaan hylätty siis 15 ö, puolesta vastaan hyväksytty 14 raukeaa. Kompromissiin kaksi seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja näinpä etenemme muutosesityksen 19 Krehiltä puolesta vastaan hyväksytty. 20 rattilta puolesta A ja siitä koneelta äänestystulos alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 19.15. Kompromissi kolme puolesta vastaan Hyväksytty. 22 Raptilta puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äh, kompromissiin neljä. Siitä erillisäänestys. Eli ensin koko teksti ilman sanoja Run by Young People and businessmen. puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten Tämä kohta kohdalta äänestys puolesta vastaan hyväksytty sekin. Näin muodoin menemme ihan muut, muutosytys 29 asti suullinen muutosytys. Se on varmaan sinne listaan kirjoitettu. Komi, haluatteko sen selittää vai eiköhän sen tule sel- selvää päässä lihaa? Se on siellä ö, tällaisella mu- tummalla kursiivilla puolesta vastaan hyväksytty. 29 raukea ja 31 äänestä, äänestämme puolesta. Äänestys 31 siis on avattu. Äänestys päättyy. Tasapeli hyvä, hylätty siis. 32. Palssiittisista puolesta vastaan hyväksytty. kompromissi Kompromissimuutosehdotus numero 5 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 5 Krehiltä Raptilta puolesta. Se äänestetään koneella alkaa, päättyy. 16-18 äänin hylätty. Busoilta 10, siitäkin äänestämme koneella Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä 17.16 joku jätti painamattakin sillä, sillä kierroksella, niin hylättiin kuitenkin. Sitten eh, kohtaan 8.36. Äänestys alkaa edustaja Vignon. Muutosesitys. Äänestys päättyy. 23.11 äänin hylätty. 34 Krehiltä puolesta vastaan hyväksytty, 39 puolesta vastaan sekin on hyväksytty, 41 sieltä siitä äänestämme koneitse. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.13 äänin hyväksytty. 3, 43 samalta herralta äänestys alkaa. Äänestys päättyy tasapeliin. 17-17 hylätty siis. 38 edelleen sieltä Fylidiseltä. Äänestys alkaa. Päättyy. Tasapelillä sekin hylätty. 45 puolesta vastaan hyväksytty, 48 puolesta vastaan hyväksytty sekin. Näin. Äänestämme koko lausuntoluonnoksesta. Elektronisesti äänestys siitä alkaa. Siis lausunnosta kokonaisuudessa päättyy. Hyväksytty 33 ääntä puolesta, ei yhtään vastaan, yksi tyhjä. Komille onnen toivotukset tästä hyvästä työstä. Ja sen näillä sanoilla sitten luotamme teidät teollisuusvaliokunnan hoteisiin puolustamaan omia ehdotuksiamme. Toivottavasti jaksatte jäädä vielä kuuntelemaan seuraavakin esityslistan kohtaa, koska me tässä kuulemme aika mielenkiintoisen tärkeän esityksen, jota välittömästi seuraa äh, herra Rochefortin lausunto näistä vaihtoehtoista riidanratkaisukeinoista. Ensin kuulemme tämän esityksen ja sitten äh, Rochefortin mm, mietinnön tai lausunnon tulokset. Jos äh, haluatte poistua, äh, liikkukaa ripeästi ja äänettömästi salista pois, että pääsemme jatkamaan. Eli siis tämä on meidän tilaamamme tutkimus koskien eh, rajat ylittävistä vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyistä. Eh, haluamme tietää, miten jäsenmaissa tämä, tämä toimii. Kenties eh, kuulemme hyödyllistä taustatietoa. Tämä on valmentavaa työtä, valmennusta komissiolta hiljakkoin luvassa olevalle ehdotukselle – Meillä on DG Sankon ehdotus, joka tämän ehdotuksen takana sitten on. Ja Rova Russohan, siellä te olette kaukana peräriva. Hän, hän vastus, va, vastaa näistä asiakokonaisuuksista. Hänkin pääsee sitten ääneen tuonnepana kommentoimaan tätä tutkimusta. Tämä Civic Consulting eh, niminen firma laatinut. teille on, me on tässä diaesitys kalvot, kalvot teille on tässä äh, äh, Rova Hanneveld, joka on tämän äh, firman arvioija tehnyt tälläkin valiokunnalle ja parlamentille ylipäätänsä paljon näitä tutkimustöitä. Hän tätä johdattelee. Meillä on myöskin Nati van, van Dijk, Rova Vepeka paikalla Civic Consulting firmasta. Tätä asiaa meillä esittämään. Kiitoksia. Nyt pyydän, että herra Annevelt Alvelt esittelee tämän tutki, tutkimuksen meille. Olkaapa hyvä. I was just asking whether you wanted the lights down for um... Haluaisin kysyä, että haluatteko himmentää valoja vai, tarvit, vai näkyykö tämä nyt hyvin näin kaikille? eli matkaan käymme. Kiitoksia, että saimme tilaisuuden esitellä tulokset tänään. Tämä esitys tapahtuu kolmessa osassa. Ensinnäkin, ensinnäkin äh, lainsäädännöllinen analyysi näistä mm, työkaluista ja sitten lainsäädännöllinen työkalu sinänsä. Kiitoksia. Ehdotan, että menemme suoraan aiheeseen riidan ratkaisusta. Tämä prosessi on sellainen, joka tapahtuu tuomioistuimen ulkopuolella niin sanotussa ADR-kaavan kautta. EU:ssa olemme yksilöineet 715 ADR-kaavaa ja 470 on ilmoitettu komissiolle ja että ne ovat näissä suosituksissa, ne ovat asiakirjassa, joka teille on jaettu. Nämä ADR-kaavat ovat erilaisia keskenään, mutta niihin liittyy myös yhteisiä piirteitä, joiden kautta ne voidaan luokitella. Ensinnäkin ilmoitus, ja sitten on erilaisia yksityisiä kaavioita, erilaisia rahoitusmalleja ja myös sen kautta, onko kysymyksessä pakollinen tai vapaaehtoinen järjestelmä, onko kysymys kansallisesta, ylikansallisesta vai mistä mallista. Ja siitä kattavatko ne ainoastaan yhden vai useamman sektorin. Olemme kattaneet tässä melko laajasti ADRn käytön EU:ssa vuonna 2008 ADR-tapauksia oli jo yli puoli miljoonaa. On vaikea osoittaa, miksi näin on käynyt, mutta ilmeisimmin siksi, että ADR on ollut paremmin käytettävissä asiakkailla. Tulee korostaa, että ADRn käyttö vaihtelee EUn sisällä. Voitte nähdä nämä tummemmat värit, jotka osoittavat korkeampaa käyttöastetta. Ja me tutkimme ADRn käyttöä aina tuhannen asukkaan kohderyhmässä. 4,73 per tuhat asukasta. Ja sitten täällä toisessa päässä meillä on uudet jäsenmaat, jotka ovat melko alhaalla ja myös Kreikka on siinä ryhmässä mukana. Ja sitten ADR yli rajojen oli lähitarkastuksessa meillä seitsemän eri kansallista kaavaa oli meillä tutkimuksen alla. Esimerkiksi tämä eurooppalainen kuluttajaverkosto ja sitten järjestelmä, joka on tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvien tapausten käsittelyverkosto – Me tutkimme mm, ADR-järjestelmiä kansallisilla tasoilla, joka tuli esiin tuossa aikaisemmassa diassa. Tässä heijastuu aika paljon se paino tai rasitus, joka eri tapauksilla on. 160 000 tapausta esimerkiksi oikeusasiamies joutui käsittelemään. Kun tutkimme kaikkia näitä kaavioita ADRn käyttäjiä todellakin on ja käyttöä on myös ristiin yli rajojen. Kaikkein tärkein on se, joka tulee esiin maantieteellisissä ja sektoriaalisissa tapauksissa. Esimerkiksi kuluttajatapauksissa, jolloin yritys ei ole halunnut käyttää ADRää. On myös muita vakavoittavia tekijöitä, kuten äh, kieliasiat tai sitten fyysinen poissaolo tapauksen käsittelypaikasta. Seitsemän kansallista järjestelmää, joita tutkimme yksityiskohtaisesti, huomasimme, että ADR-järjestelmät eivät hyväksy valituksia muista maista, joten ne kohdistuvat nimenomaan kohdemaassa tai itse kansallisessa maassa tapahtuviin tapauksiin. Miksi näin käy? On oikeuskäytännön puute, sovellettavan lainsäädännön tai tieto siitä ja myös taloudelliset keinot. Tässä on joitakin poikkeuksia. Ensinnäkin vapaaehtoinen oikeuskäytäntö, esimerkiksi taloudellinen oikeus järjestelmä, jossa todellakin oli vapaaehtoista oikeusapua. Esimerkiksi Ruotsin mallissa käytettiin nimenomaan rajaa ylittävää kaaviota silloin, kun tapaus kohdistui yli rajojen. Ja sitten EU-verkostot. Ratkaisumalli on hyvinkin vaihteleva, mutta voimme siitä oppia monella tapaa. Esimerkiksi keskitetty ADR oli tavoitteenamme tai oli erityisen tutkimuksemme aiheena. Esimerkiksi kuluttajat ovat joutuneet kattavuuden puutteen eteen. Ja viimeksi, ei vähäpätöisin Tämä Eurooppa-verkosto on todellakin tärkeä rajat ylittävissä tapauksissa. Se, että voidaan keskittää ADR-valituksissa, tämä on äärimmäisen tärkeää silloin, kun voidaan ylittää kielirajat esimerkiksi kuluttajien kohdalla. Se, että ADR yleensä annetaan käyttöön Haluaisimme osoittaa, että noin 800 000 normaali valitusta vuonna 2010 voitiin käydä läpi ja ainoastaan 23 vietiin loppuun. On hyvin tärkeää, että juuri tämän ADRn kautta saadaan hyödyllistä tietoa, tavoitetaan kuluttajat ja tämä tulee vielä tämän äh, lainsäädäntöanalyysin analyysiasiakirjassa esille. Lainsäädäntötyökaluja on olemassa tietyissä direktiiveissä ja me vertailimme tavoitteita näissä eri lainsäädäntötyökaluissa, kuinka oikeuskäytäntö toteutuu kuluttajien kohdalla – kolme seuraavaa dia tai äh, slaidia oikeastaan osoittaa juuri tämän. Esimerkiksi Ranska, Puola, Alankomaa, Alankomaat, Iso-Britannia, joissa äh, sovelletaan äh, pienten valitusten oikeuskäytäntö tai oikeudellista prosessia – tämä välitysdirektiivi 2000, 2011 täytäntöönpantava direktiivi tai kyseinen direktiivi oli pantu täytäntöön ainoastaan Isossa Britanniassa. Ja muoto, muodollinen täytäntöönpano puuttuu vielä. Ja sitten yleinen kommentti tämä EUn lainsäädäntötyökalu jättää harkintavaltaa jäsenvaltioille, joten on olemassa hiukan vaihtelevuutta siitä, kuinka kansallisessa oikeuskäytännössä nämä pannaan täytäntöön. Seuraava. Kuinka kuluttajat käyttävät tätä järjestelmää? Meillä on vain oikeastaan rajoitettu tietomäärä käytettävissämme eikä tuo tieto edes ollut aina selkeää eikä systemaattista. Tyypillistä oli se, että ei tehty mitään eroa valituksen sisällön välillä. Eli oli niin kuin vaikea saada selville, oliko kysymyksessä puhdas kuluttajavalitus. Ja me yksilöimme tai tulimme siihen lopputulokseen, että oli vahvoja viitteitä siitä, että tämä niin sanottu pienten valitusten prosessi oli käytössä melko rajoitetussa tapauksissa tai vain muutamissa tapauksissa. Esimerkiksi Ranskassa vuonna 2010 vain 36 valitusta tehtiin ja Alankomaissa 2009-2010 10 ja 20 pientä valitusprosessia Syy tähän pieneen määrään on varmaankin se, että yleensä kuluttajat ovat tietoisia tästä hyvin vähäisessä määrin ja että lainsäädäntö on rajoitettu. Ja seuraava slaidi. Näissä kuiluissa puutteissa yksilöimme todellakin tiettyjä puutteita, kun kyse on nimenomaan näistä pienimuotoisista valituksista. Ensinnäkin ongelmana on läpinäkyvyyden puute ja kulut. Silloin kun valitus tehdään, esimerkiksi 2000 euroa voi olla se kynnys, niin tällöin kuluttaja, kuluttajan tulisi todellakin tietää tarkasti tämä korvausvaatimus. Ja seuraava puu, tai toinen puute on kaavake tälle valitukselle tai vaatimukselle. Se tulee usein täyttää vieraalla kielellä, kielellä, jota kuluttaja ei osaa. Ja tämä totta kai aiheuttaa vaikeuksia. Esimerkiksi tässä kaavakkeessa on tiettyjä kysymyksiä, joihin tulisi vastata sitten vieralla kielellä. Ja sitten kolmas seikka on myös selkeyden puute, juridisen turvan puute, koska puhutaan vieraista tai muiden maiden oikeuskäytännöistä, oikeustoimivallasta, joten, ja myöskään Kuluista ei ole selkeää tiettyjä, tietoa, ei ole prosessin pituudesta, aikatauluista. Ja sitten välitysdirektiivi. Me ensinnäkin huomasimme, että on olemassa riski siitä, että on kaksikin järjestelmää rinnakkain. On kansallinen ja ylikansallinen järjestelmä. Ja tässä on epäselvä tilanne oikeudellisesti kuluttajalle. Ensinnäkin laatukriteerit pitäisi olla ehdottoman selkeitä, kun puhutaan välityksestä. Kuka esimerkiksi kulut maksaa? Kuinka paljon välitystoiminta maksaa? as we, we have seen that it, there is a, a ja tässä toisessa direktiivissä on melko rajoitetut keinot, koska mitään yksittäisiä korvauksia on vaikea lähteä hakemaan. Esimerkiksi on erilaisuutta kielloissa ja Mm, kuitenkin tässä tiedetään varmasti ne tietyt kulut, jotka tulevat kysymykseen. Ja sitten loppukysymys. Kaikki nämä kolme työkalua, jotka ovat jo olemassa, niillä on yksi yhteinen tekijä. Niissä kaikissa tulee tuomioistuin mukaan. Tämä ei kuitenkaan, siis ADR ei ole mitään, mikään sellainen, joka tulisi kokonaan käytännön tilalle, vaan se on täydentävä toimi, joka on jo olemassa jäsenvaltioiden oikeus tai oikeusjärjestelmissä ja on osa suosituksia. Kiitoksia. Kun olemme sitten tarkistelleet tätä tilannetta, mitä, mitä ehdotuksia, toimintasuosituksia meillä on. Ensinnäkin tietysti tämä EU lainsäädäntövälineistä sen verran, että nyky, nykytilannehan on se, että, että, että, että valtiot ja asianajat hyväksyvät tämän ADRn käytön yhteisesti ja tätä, tämä näkyy toteutuvan hyvin eri tavalla eri jäsenmaissa. Joissakin maissa säännöntö ja rinnakkaissäädöstö on äh, johtanut äh, toimivaan järjestelmään. Se on lähinnäkin poikkeus kuin säätö, Nämä nyky- vaihtoehtoiset järjestelmät, jotka nojautuvat tähän yhteislainsäädäntöön, eivät ole nekään mm, mm, hyvinkään, hyvin toimivia. Eh, eh, mitä tulee esimerkiksi pienyrittäjiin, jotka eivät ole kuulu johonkin ammattiliittoon, alansa edunvalvontajärjestöön, silloin he, he joutuvat pulaan erityisesti juuri rajat ylittävissä tapauksissa, jolloin ADR-ratkaisut eivät heihin päde siis nämä vaihtoehtoiset ratkaisujärjestelmät, esimerkiksi rahoituspalvelut, sen sellaiset, joissa on lainsäädäntöpohja olemassa, on, ö, on, ovat esi- esimerkkinä, jossa tällaista ö, leviämistä muihin, muille sektoreille saattaa tapahtua yksi hyvin, hyvä esimerkki on, on, ovat nämä rahoituspalvelut. Se on yksi sektori, jossa kysyntääkin, kysyntääkin on paljon, mutta jossa on myöskin on erilaisia sovintelujärjestelmiä tarjolla myöskin. Tarvitaanko sitten erillistä lainsäädäntöjärjestelmää olisimme taipuvaisia olemaan myöntävällä kannalla. Tämä voisi perustua jo voima, nykyisin voimassa oleville lainsäädäntöjärjestelmille. Mitä sitten tulee rajat ylittäviin ad järjestelmiin Ilman tukea, sitä tukevaa kotimaista järjestelyä tuskin onnistuu syystä, että Äh, esimerkiksi eh, mitä, mitä tulevana äh, korvauskuilut eh, sekä alueellisesti että sektoraalisesti ovat hyvin vaikeasti sovellettavissa rajat ylittävissä tapauksissa. Samoin myöskin tietysti tämä mittakaava eh, edut tulevat tässä peliin mukaan. Tarvitaan, täytyy miettiä tätä kielikysymystä ja myöskin sitten tätä mittakaavaa, mitä tulee näihin riidan ratkaisujärjestelyissä myöskin kuluttajien etuaan pienet järjestelmät, jotka toimivat tietyissä maissa, jotka kattavat vain esimerkiksi yhden, yhden kaupungin, eh, eh, yhden, eh, yhden sektorin, eivät ole edes kuluttajille tiedossa, niin kuin olemme saaneet selville. Jos ajattelemme EU-tason lainsäädäntötyötä, tässä on on otettava tällainen moninaisuus huomioon EU-tasolla, jos me tarkastelemme hyvin toimivia riidanratkaisuvaihtoehtoisia riidanratkaisujärjestelmiä, ne, ne, ne e, to, to, toimivat e, niin, niin hyvin, että eivät sen tarvita EU-tason väliin tulla ollenkaan mitä ehdotamme, että kaikkien äh, lainsäädäntötoimien tulisi lähinnä perusta, tukeutua sitten tuloksiin, painottaa tuloksiin eikä menetelmiin. Näin lainsäädäntövälineitä voitaisiin esimerkiksi täydentää äh, ei, ei sitovilla äh, suosituksilla ja sitten on aika paljon hyvää käytäntöä tarjolla jäsenmaista muidenkin sovellettaviksi. Täytyy arvioida ja sitten panna se sitten ohje, ohjenuoran muotoon. Ja ne, ne, jotka eivät sitten vielä tätä järjestelmää vielä sovella, voisivat oppia tästä ja siitä ammentaa sitten parhaat eväät omaan käyttönsä. Ja seuraavalta kalvolta näkyvät tiettyjä esimerkkejä ADA-järjestelmät toimivat tehokkaasti, jos ne on, tällaisten, ovat tällaisten kansallisten kattojärjestöjen alaisuudessa toimivia, tai, tai, tai jos on erilaista ilmo, ilmoitusmekanismeja. Ja sitten tämä y, y, y, yhden asiointipisteen käyttö on aivan välttämätöntä koska siitä äh, kuluttajat voisivat sitten hyötyä tästä kaikilla lainkäyttöalueilla. Tällainen yksi asiointipiste voisi olla sellainen, että asiakas voi sinne tulla milloin tahansa näitä korvausvaatimuksia ja valituksia tekemään. Ja tämän ideana olisi se, että, että tämä taho sitten ohjaisi nämä kiistan ratkaistavaksi asianomaiselle taholle, sille jolle se kuuluukin. Eli tässä, tässä, tässä vaiheessa jo voitaisiin ottaa yhteyttä sitten voi, siinä mielessä, että voitaisiin asian kenties jo tässä vaiheessa sopia. Ja sitten voitaisiin myöskin toimia tilastojen keräämis, keräjänä ajatellen markkinoiden, markkinoilla yleisimmin esiintyviä ongelmia ja sitten kun katselemme eh, tätä seuraavalta, seuraavalta kalvolta näitä ADR-tapahtumia eh, rajat ylittävällä tavalla, yksi asiointipiste eh, on jo tarjolla tällainen ECC-verkoston muodossa, koska korvausvaatimuksia, jossa ei liiku raha se, tämä meidän järjestelmä voisi sitten perustua mm, EC-järjestelmän järjestelmään tai sen tarjoamille nojautua sen kokoomuksille. Sitten ottaa yhteyttä mm, elinkeinoharjoittajiin jäsenvaltioissa ratkaisujen saamiseksi. Eli siis on erittäin tärkeää aina muistaa, että ennen muodolliseen vaiheeseen siirtymistä pitäisi näin epävirallisesti kyetä kenties neuvottelemaan. Tässä voitaisiin muiden jäsenmaiden järjestelmiä käyttää hyväksi ja sallia pääsy niihin, mutta nykyään tässä tiellä on no, äh, kokona, koko joku esteitä, paitsi että näitä järjestelmiä ei ole myöskin kieli, kielimuuri nousee joskus korkeaksi siinä eteen. Sen vuoksi tarvittaisiin tällaista vaki, vakiomallista äh, ilmoituslomaketta, joka, jota käytetään ECC-järjestelmässä. Voitaisiin nyt sen soveltaa, äh, käyttää siis välittämään tämän, nämä perustiedot tähän ADR-järjestelmään vaikkapa englanniksi tai käyttämällä hyväkseen olemassa olevia IT-järjestelmiä, jotka nykyisissä ADR-järjestelmissä ovat jo käytössä. Sitten äh, tämä äh, valistuneisuus, tietoisuus koko vaihtoehtoista riidanratkaisujärjestelmistä on avainasemassa, mutta on ajattelemme, että e, miten äh, hajautunutta ja fragmentoitunutta tämä on ja miten suuria aukkoja siinä on. Pelkästään valistus, tällaiset PR-toimet eivät, eivät riitä tietoisuuden lisäämiseksi pikemminkin turhautuneisuus vaan lisääntyy silloin, jos mainostetaan jotain sellaista kanavaa, joka käytännössä sitten kumminkaan toimi. Eli ensinnäkin pitäisi sit parantaa olemassa olevia vaihtoehtoisia rinnanratkaisujärjestelmiä ja, ja tehostaa koko tätä alan infrastruktuuria niissä maissa, on todettu, joissa on tällainen yhden, yhdenmukainen vaihtoehtoinen rinnanratkaisujärjestelmä käytössä tai useita sellaisia siellä nämä tietoisuusongelmat ovat pienemmässä roolissa, kun, kun järjestelmä on ja toimii, nämä kuluttajatkin sen sitten tietävät ja ovat sitä perillä. Samoin myöskin muita tukitoimenpiteitä voidaan soveltaa tiedon eh, tason lisäämiseksi. Mutta ensimmäisessä vaiheessa tietysti pitää koko järjestelmä hyväksyä. Sitten viime, viimeisessä kalvossa tältä osin näkyy, että, että ei, ei kannata unohtaa sitten näitä rahallisia rahoitusresursseja. Meillä on ollut hyviä järjestelmiä tullut vastaan, joista on kuitenkin rahan puutteen vuoksi joutunut luopumaan. Jäsenmaat joutuvat tähän tarjoamaan riittävän rahoituksen erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa, joissa nämä transaktiokustannukset kasvavat käännöskustannusten johdosta eri, erilaisia malleja kestävästä rahoituksesta on olemassa, joko julkisen rahoituksen kautta tai taikka sitten eh, tällaista elinkeinoelämältä perittävien maksujen kautta. Eh, eh, esimerkiksi jonkinlainen käsittelymaksu joudutaan aina maksa, joudutaisiin ehkä aina maksamaan lopputuloksesta riippumatta näin elinkeinoharjoittajien tasolla. Tällaisen käsittelymaksun voimassaolon johdosta yrittäjät ja kauppiaat ovat kenties halukkaampia sitten neuvottelemaan suoraan asiakkaan kanssa tällaisesta sovintoratkaisusta. Mutta avain kysymys on kuitenkin se, että, että riippumattomuutta ei saa kahlita sitten rahoitus, rahoituksen perusteella. Kiitoksia kiinnostuksesta. Well, thank you very much indeed. Kiitoks vaan kovasti tästä hyvä, hyvin kattavasta alustuksesta esityksestä. Tässä on pieni ongelma, kun aikaa, aika kuluu ja nyt tässä käytetään e-, esittelenkin aikaa. Kenties esittelijä Rochefort haluaisi heti vastata tähän tutkimuksen, tutkimukseen ja sen havaintoihin ja samassa yhteydessä hiukan sitten luonnehtia jo omaakin esitystänne tästä samasta asiasta. Ja sen jälkeen varjoesittelijät voisivat kommentoida näitä asioita yhdessä. Ja jos herra äh, Alvelt tiimeineen jäisi sitten kuuntelemaan korvat höröllä, mitä heidän tutkimuksestaan on sanottava. 25 minuuttia aikaa, asiaa paljon, mutta eikö se sitä selvitä. Sopiko näin, että käsittelemme nämä kaksi asiaa yhdessä? Äh, edustaja Rochefort puhui sitten Weiler. Äh, vihreistä ei ole ketään, ECRstä on Fox paikalla. Tänne Filitis on äh, GUE-ryhmästä Hans-Peter Mayer, Hans-Peter kaan ei ole paikalla. Ken, Syväs on ainakin EPPstä, voi sana sen sanoa, jos haluaa. Mutta Rochefort nyt ensin, olkapa hyvä. Monsieur le Président, vous avez raison. Olette aivan oikeassa, puheenjohtaja. Teen esitykseni mietinnön pohjalta ja esitän myös joitakin kommentteja tutkimuksestamme. Kysymyksessä on äärimmäisen kiinnostava tutkimus, erittäin hyödyllinen. Se, että jokin on kiinnostava ja hyödyllinen samanaikaisesti on upeaa. Ensinnäkin täytyy rajoittaa nämä seikat, joita käsittelemme. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa. Eli oikeusasioiden valiokunta on käsitellyt nimenomaan kuluttajanäkökulmasta näitä asioita. Ja tämä liittyy tutkimukseen. Tämä todellakin toimii sitäkin paremmin, koska tämä tutkimus vahvistaa sen, että komission toiveena on rohkaista kuluttajia oikeudellisiin toimiin, joten ähm, aivan kuten komissio on katsonut tätä tutkimusta, voimme tutkia sitä nimenomaan Single Act katsantokannalta. Mitkä ovat prioriteetit? Tutkimus osoittaa ne aivan selkeästi. Ensinnäkin, kaikkein ensimmäiseksi on sekä maantieteellisesti että sektoriaalisesti puutteet katettava. Olen sitä mieltä, että se erilaisuus, joka valitusjärjestelmissä on olemassa. Esimerkiksi Ranskassahan kuluttajansuoja on melko korkea, niin tämä osoittaa jo sen, että maantieteellisesti ja sektoriaalisesti on pystyttävä kattamaan olemassa olevat puutteet. Ja tämä varmasti voi, voidaan saada ADRn kautta korjattua. Haluaisin mennä vähän syvemmälle asiasisältöön tutkimus osoittaa selkeästi juuri tämän äärimmäisen ADR-vaihtelevuuden, monimuotoisuuden, joka on olemassa tällä hetkellä. On kiinnostavaa, että tutkimus osoittaa, että ei ole juurikaan tietoa tai riittävästi tietoa, esimerkiksi tilastotietoa tilanteesta vielä. Katson, että on laadittava yhtenäinen eurooppalainen asiakirja, jonka kautta ADR yhdistetään. Ei tämä tarkoita sitä, että olisi olemassa yhtenäinen asetus ADRistä, vaan kuitenkin yhteinen järjestelmä ja logiikka. Ilman muuta on ajateltava tätä asiakirjaa kolmen kategorian kannalta. Ensinnäkin asiakirjassa, asiakirjan sisältö tulee olemaan olla äärimmäisen yksinkertainen, selkeä ja sellainen, joka kulkee kaikkien esimerkiksi poliittisten ryhmien kautta. Tämä tarkoittaa tehokkuutta, nopeutta prosessissa. Ja ADRien hyvä puoli on juuri se, että ne voivat olla nopeita, selkeitä Yleensä ollaan sitä mieltä, että ADR-prosesseissa ollaan kohtuullisia, tasapuolisia. Jos näin ei olisi, koko järjestelmä murtuisi, koska silloin haluttaisiin jokin vaihtoehtoinen oikeusjärjestelmä. Ja myös riita-tapauksen ristiriitaisuuden kunnioitus ja vapaaehtoisuus. ADR-järjestelmiä tulee rohkaista. Tähän ei liity mitään ristiriitaa, siis siihen, että haluttaisiin laajentaa niitä maantieteellisesti, sektoriaalisesti, vaan toimijoilla täytyy olla vapaus, mahdollisuus käyttää tuomioistuinta tai ADR, koska ADR on tavallaan vaihtoehto tuomioistuimen se, että esimerkiksi jäsenmaissa on vaihtoehtona nämä järjestelmät on nimenomaan avainkysymys. Ensimmäisessä osassa näistä huomautuksissa ollaan konsensuksen tiellä. Ensinnäkin mietinnössä, jonka olette jo lukeneet, siihen haluaisin esittää joitakin yksinkertaisia optioita, joista voisimme keskustella. Kaikki eivät voi olla samaa mieltä. Mutta mm, nämä ovat näkökohtia, jotka ovat sen verran tärkeitä, että haluan tuoda ne esiin. Ensinnäkin läpinäkyvyys ja vuosiraporttien julkaiseminen, julkaisemisen tarve. Minun täytyy sanoa, että ehkä olen ollut melko varovainen tässä mietinnössä. En tuo ehkä tarpeeksi selkeästi ilmi, kuinka näitä vuosiraportteja pitäisi laatia. Varmaankin ADR voisi olla joissakin tapauksissa parempi vaihtoehto tietyille yrityksille. Tämä on juuri se seikka, jota tulisi tutkia esimerkiksi onko sellaisia konkreettisia keinoja, joiden avulla tietoa voidaan antaa. Katson, että useimmissa tapauksissa oli juuri näin. Ei, ei saa olla liikaa vaihtoehtoja. Ja tämä prosessin tulisi olla ilmaista. Suuryritykset ja suuri osa kuluttajista on sitä mieltä, että juuri tämä kuluvapaus, kuluista vapaus on tärkeä näkökohta. Enkä usko, että pitäisi etsiä sellaisia keinoja, joiden avulla ei rohkaistaisi kuluttajia valituksiin. Mielestäni pitäisi, ja tämän olen mietinnössä jo tuonut esiin, ja varmaankin myös varjoesittelijät ja komissio ovat sitä mieltä, että tämä keskustelu on tarpeen. Ja sitten välittäjien erilaisuus, välimiesten eri, erilaisuus. Tämä riippuu todellakin myös yritysten erilaisuudesta, kuluttajakulttuurien erilaisuuksista, mutta on tärkeää, että on olemassa pätevyys, tietty ammattipätevyys ja toimivalta – tarvittu toimiva, tarvittava toimivalta. Ensinnäkin välittäjät tarvitsevat tietyn koulutuksen. Tähän tarvitaan aikaa, koulutuksen järjestämiseen tarvitaan aikaa ja rahoitus. Voisimme ehkä miettiä tiettyä laatukriteeristöä. Ja sitten riippumattomuus. Joskus ajatellaan, että välittäjät, heidän tulisi olla täysin puolueettomia ja riippumattomia. Rova Wallis muuten raportissa tai mietinnössään käyttää tätä sanaa riippumattomuus. Riippumattomuus on hiukan voimakkaampi sana kuin puolueettomuus. Tämä tulee tietysti suhteuttaa yrityksen sektoriin. Ja tässä lopuksi haluan riidan ratkaisumalleista sanoa vielä sen, että aivan kuten itse esittelijä on sanonut, tätä koulutusta ei vielä ole järjestetty tarpeeksi. ADR-järjestelmät, niiden täytyy itsensä, itsestään selvästi olla yhteinen perusta ja harmonisoitu perusta. Minulle on aivan selvää, että ADRn järjestelmien olemassaolo ei tietenkään saa sivuuttaa perinteistä tuomioistuinjärjestelmää, vaan olla täydentävä. Ja komissiolle pienenä ehdotuksena ehkä vielä formulaatiota kannattaa miettiä. Ja ADR täytyy osata kääntää oikealla tavalla sekä ranskaksi että muille, kien, muille kielille niin, että kuluttajat varmasti ymmärtävät, että kysymyksessä on vaihtoehtoinen järjestelmä. Eikö esimerkiksi koko tätä asetusta tai direktiiviä voitaisiin ajatella ystävällinen riidanratkaisuohjeisto tai jotakin vastaavaa termiä käyttää? ja että se olisi suoraan luettava termi. Well, thank you very much. Kiitos tästä kattavasta vastauksesta. Olen huomiosi kirjannut ja lukenut, ja erityisesti mitä ajat mainitsit tästä peruskirjasta. Äh, olin, kiinnitin huomiota siihen, mitä Herr Albert sanoi, että äh, näiden äh, instrumenttien tulisi painottua tuloksiin eikä itse menettelytapaan. Näinhän se on. Herra Mayer on tullut paikalle. Haluatteko aloittaa, koska olen, vaikka olette missannut keskustelusta suurimman osan, että päästään edustajan Weiler ensin ääneen ja sen jälkeen sitten Mayer ja Fox äh, kolmantena. Ja, ja sitten katsotaan, on, onko vielä aikaa tai tarvetta jatkaa keskustelua. Herra Weiler. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni me emme ole lainkaan niin etäällä toisistamme, minun ryhmäni ja esittelijä siis, mutta minulla on siitä huolimatta muutamia kysymyksiä. Vaihtoehtoinen ridanratkaisumenettely on uskoakseni, ja tämä kävi varmasti tutkimuksestakin ilmi, että siellä missä sitä sovelletaan – ja jossa sitä jo on jonkun aikaa käytetty, niin se on suuri menestys. Se on joustava, nopea, halpa, ei julkinen, mutta se toimii. Kummankin kumppanin puolesta se toimii sekä kuluttajan että talouden edustajien puolesta. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, että onko teillä kokemuksia myöskin public to businessin kanssa. Esimerkiksi meillä Saksassa on koko joukkosovittelumenettelyjä menettelyjä julkisella sektorilla ja talouden ja käsityöläisten välillä, jossa on tämän tyyppistä sovittelua, joka on hiukan erilaista, ei siis pelkästään kuluttajan ja kaupan välillä, vaan myöskin julkisen sektorin ja bisneksen välillä. Ja sitten toiseen kysymykseni vastasittekin jo, mutta en tiedä mihin suuntaan pitäisi mennä, että tarvitsemmeko todellakin lainsäädäntöä. Monet, jotka ovat puhuneet tai joiden kanssa olen puhunut, niin sanovat, että puiteehdotukset komissiolta ehkä riittäisivät, ei välttämättä lainsäädäntöehdotus. Minä olen avoin, jos oikeusvaliokunta ja meidän valiokuntamme sanovat yhdessä, että tarvitsemme kuitenkin lainsäädäntöehdotuksen, niin ehkä se olisi mielekästä, mutta minä olen samaa mieltä kanssanne siitä, että pitää olla perusta. Ehm, se, että olisi pelkästään eurooppalainen direktiivi, että sitä missään on, esimerkiksi Bulgarissa tai muissa maissa, niin silloin kysymys olisi arkaluontoinen. Kolmas kysymykseni kuuluu, että riittää riittääkö komission tietokanta sellaisena kuin se nyt on. Minä en ole sitä pystynyt vielä tutkimaan, mutta onko siellä myöskin sellaista, mikä auttaisi meitä, eli parhaat käytänteet joistakin jäsenvaltioista tallennettuna tai ennen kaikkea online pitäisi olla saatavissa netissä enemmän. Ja sitten esittelijä, teidän lausuntonne kuuluu, kuulosti hyvältä, että te olette ehdottaneet lainsäädäntöehdotusta ja saman aikaan myöskin yhtenäistä eurooppalaista peruskirjaa. Minusta tässä on ristiriita yhtenäinen eurooppalainen peruskirja. Tämä on aika korkea, lentoinen käsite, mutta onko tämä peruskirja nyt tarkoitettu siten, että siinä on lainsäädäntöehdotus. Tästä en ole ihan varma, mitä te tarkoititte tällä peruskirjalla. Siis riippumattomuus ja pätevyys, niissä kohdin olen kanssanne samaa mieltä. Me tarvitsemme mittapuut, standardit, se on ihan ok. Myöskin rahoituksen riippumattomuus ja rahoituksen takaminen kuluttajille, olen samaa mieltä kanssanne, mutta te sanoitte puheenvuorossanne, että sen pitää olla Äh, ilmaista, mutta tämä koko järjestelmä ei ole ilmainen. Meidän täytyy korostaa, että tämä pitää olla kuluttajille ilmaista ja äh, talousjärjestöille sitten solidaarisuuden kautta äh, pitäisi alan rahoittaa tämä. En ole tässä ihan samaa mieltä, jos ajattelen, että valtioilla, jossa ei ole mitään vielä, että siellä ei tapahtuisi mitään esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa. Eli ne, jotka ovat kiinnostuneita tästä, niin heidän pitäisi tämän riidanratkaisumenettelyn kustannuksista olla vastuussa, eli talouselämä. Eli ilmainen, ihan selvä, mutta kenelle se, ja jonkun täytyy toki maksaa. Vapaaehtoisuus, se on tärkeää, että eri prosessivaiheissa, että on tietty vaihe, jossa pystytään sanomaan, että ei päästä eteenpäin, ei ole enää keskustelumahdollisuutta, silloin mennään tuomioistuimeen ja tämä pitäisi olla mahdollista kummallekin osapuolelle. Te mainitsitte laatu, merkin, eurooppalainen laatumerkki on eräänlainen laatustandardi. Ja ehkä myöskin niin kuin tämä peruskirjakin, ehkä tämä pitää suunnitella vielä tarkemmin. Meillä on Saksassa esimerkiksi päätän kohta. Meillä on hyvä järjestelmä eh, rinnakkain toimivien eh, asiointipisteiden välillä, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä. Minä en haluaisi Saksan monimuotoisuutta rajoittaa, se on osoittautunut hyväksi ja sovittelijoiden laatua ehkä voitaisiin parantaa, mutta kokonaisuutena katsoen minä en haluaisi yhtä ainutta asiointipistettä. Tämä koskee rajat ylittäviä asioita. Silloin varmasti tällainen koordinointipiste olisi järkevä, mutta paikallisella tasolla, jossa ristiriitoja sovitellaan, niin minusta monimuotoisuus on hyvä. Ja sitten viimeinen pyyntö puheenjohtajalle. Ehkä olisi mahdollista, kun tässä keskustelussa tai tätä keskustelua ei varmasti vuoden loppuun mennessä ole saatettu päätökseen, vaan jatkamme sitä, niin ehkä olisi mahdollista tiedemiesten esitelmä kääntää useammille kielille, ehkä jopa koko tutkimus tai ainakin osa tästä, ainakin tutkimuksen yhteenveto. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun piti olla hyvin tärkeässä keskustelussa, mutta minun työntekijäni on kyllä informoinut minua, eli siinä mielessä asia on paikallaan. Kollega Rosford, teillä on erinomainen lausunto. Siinä on hyviä ajatuksia, joita laajasti, niin kuin edeltävä puhujakin, tuen. Muutamia kommentteja vain. Minä olen samaa mieltä täysin siitä, että tällaisten menettelyjen tuntemus on A ja O. Me emme voi tehdä päätöstä, jos asiaa ei tunneta, niin sitä ei käytetä. Me tiedämme, että Saksassa mm, meillä on myöskin näitä pieniä menettelyjä. Myöskään tuomioistuimet eivät tunne tätä menettelyä. Asiakirjoja ei ole, ollaan aika avuttomia. Informaatiokampanjat tässä kohdin olen myöskin samaa mieltä komission tietopankki on liian monimutkainen. Meillä on kyseessä kuluttajat, ei nuoret ihmiset, jotka osaavat käyttää tietokonetta kuinka vain eikä heillä ole minkäänkään näköisiä ongelmia siinä. Meillä pitäisi olla vähemmän nettisivuja, mutta kaikilla äm, kielillä ja siinä me tarvitsemme asiantuntijoita. Eli pitäisi ihan normaali kuluttajan kannalta niitä tutkia, että miten hän saa informaatiota ja millä kielellä hän mistäkin mitäkin löytää. Toinen kohta. Meidän pitäisi mielestäni muutamia käsitteitä vielä konkretisoida tarkemmin. Juristina minä, minulle on tärkeää se, että meillä on mahdollisimman selkeät määritelmät – niin että meidän oman määritelmämme vuoksi ja sen hyvän asian puolesta, mitä haluamme, että me päädymme kuitenkin tuomioistuinkäsittelyyn ja sitten rasitamme tuomioistuimia. Esimerkiksi alajärjestöt pitää ottaa voimakkaammin mukaan ja myöskin yritykset pitää ottaa mukaan. On sitten kyseessä pienet tai mikroyritykset. Tässä kohdin meidän pitää hiukan eriyttää. Ja sitten sitten seuraava kohta on kysymys siitä, missä olen täysin samaa mieltä, että riippumattomuus pätevyys, mutta jos ajatellaan pätevyyttä, niin se pitää olla laajassa mielessä. Meillä pitää olla mahdollisimman monta sovittelijaa, ei yksi Saksaa ja yksi Ranskaa varten. Kuka sen sitten maksaa, jos ei valtio maksa, niin silloin yrityksen pitää maksaa. Ja sitten herää kysymys, että miten suuren yrityksen, suuri yritys kysyy, tulee kyseeseen, ei kahden ihmisen yritys jos ajatellaan näitä ähm, riitoja, niin hänen täytyy, tai näiden pitää pystyä kääntymään järjestönsä puolen. Eli tässä ähm, pitää määritellä ja sitten pätevyys ja kustannukset, niitä pitää miettiä vielä. Ja sitten menettelyn ilmaisuus, ilmainen menettely, meidän täytyy miettiä sitä. Tässä on sellainen vaara, että jos menettely on kokonaan ilmainen, niin sitä ei arvosteta tai sitten sitä käytetään liiaksi hyödyksi. Tämä on inhimillistä ja kysymys siitä, että jos on, olisi 20 tai 50 euron raja, niin silloin pitää kysyä, että kannattaako se, niin kuin myöskin tuomioistuinmenettelyissä. Tällaiset menettelyt saattavat olla myöskin hyvin kalliita jos sovittelijan pitää myöskin asiantuntijaa käyttää hyväksi, jotta pystyisi tekemään päätöksen. Siis pelkästään yksi keskustelu ja pätevyys, niin ei vaikeita kysymyksiä pysty yksi ihminen näin ratkaisemaan. Näin se ei toimi periaate kaikissa jäsenvaltioissa on, että jos joku voittaa, niin hänen ei tarvitse maksaa, mutta jos hän häviää, niin silloin hänen pitää maksaa kulut. En tiedä, pystytäänkö tämä menettely ottamaan mukaan tässä kohdin, mutta ei ole mahdollista sanoa, että yritys maksaa riippumatta siitä, mitä se maksaa, riippumatta siitä, miten suuri yritys on ja kuinka kalliiksi asia tulee. Eli tässä kohdin meidän täytyy vähän eriyttää tässä tätä tarkemmin. Ei ole ihan hyväksyttävissä se, että jos keskisuurta yritystä vastaan käydään mm, tai tämä tapaus avataan ja, ja sitten vaikka hän, se voittaisi, niin että sen pitäisi sitten maksaa kaikki kustannukset. Mm, jännittyneenä odotan, että miten keskustelut jatkuvat. On epäilemättä selvää, että jatkamme keskusteluja. Mutta Tämä on tärkeä asia, sellainen mitä me kaikki haluamme, ja tässä mielessä pyydän, että esittelijä jatkaa myöskin työtään. Kiitoksia. Right, now, uh... Jep. Äh, nyt sitten äh, puhu, puheenvuoropyyntöluettelo äh, täydentyy. Fox seuraavana, hän on ECRn varjo, esitteli Styler ja Juvin, jotka olisivat, haluaisivat myöskin sanoa sanottavansa tiiviissä muodossa toivon mukaan, kun meillä on vielä kaksi muuta esityslistan kohtaa. Ja eh, herra Foxin jälkeen tänään Piritis ja Rapti haluaa ääneen myöskin. Eh, mitä pidemmän puhuu nyt, niin sen lyhyemmän aikaa hänelle jää omaan mietintönsä. Varmaan sanaa asettelee sanansa tiiviseen järjestykseen. Herra Fox seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle hyvin eh, tästä esityksestä, joka oli kattava ja mielenkiintoinen. Ja Fordin lähestymistapa on oikea näiden nuorestosta ja myöskin puhui joustavasta, no, helppokäyttöisestä, avoimesta puolueettomasta järjestelmästä. Olen ihan yhtä mieltä. Mitä Maijer sanoi kustannuksista, kenties vähän yliarvioitte näitä, tämän ongelman suuruutta tällainen ADR-järjestelmä, vaihtoehtoinen rinnanratkaisujärjestelmä, hyötyy, hyödyttää elinkeinoelämää. iso britannian kokoomukset ovat osoittaneet, että sen pitäisi olla ilmaista, ilmainen, tai kuluttajat eivät sen puoleen käänny. Ja tokko tämä järjestelmä tuke, tukehtuu minkä tällaisten perusteettomien korvausvaatimusten tulvaan jos äh, äh, muutaman vuoden kuluttua äh, monet, monet ihmiset käyttävät ADR, eivätkä käytä tätä virallista järjestelmää tai tätä oikeuden, oikeudenkäyntijärjestelmää oikeastaan on ihan parempi asia, ähm, koska silloin tietysti nämä oikeudenkäyntikustannukset jäävät pois. Eli ilmaisen pitäisi olla järjestelmä, muussa tapauksessa ei saa koskaan tuulta siipiensä alle. Rashfordin kanssa olen eri mieltä kohdasta kolme, kun hän puhuu tällaisen, tällaisen, tällaisen ryhmäkannejärjestelmän olevan tässä avainasemassa, että hän tietää, että olen, olen eri, eri, eri mieltä hänen kanssaan tässä, niin kuin edustaja Raptikin. Siinä ollaan aika kaukana toisistaan, to, toisistaan mutta siinä voitaisiin hiukan edetä kahdenvälisessä keskustelussa. Äh, kohdassa kolme mm, englannin kielen versio on ihan puutaheinää, ranskan ranskankielinen versio on, on ihan äh, täsmällisempi, mutta jos lukee tämän kohdan kolme ääneen itsen, itselleen, niin siitä ei siinä ole päätä eikä häntä, eli käännösvirheitä täynnä. Rosford on oikeassa siinä, että, että kansallisten järjestelmät täytyy koordinoida paremmin kuin mitä tulee rajat ylittävään järjestelmiin, mutta täytyy välttää, ettei ainakaan uutta EU-virastoa tätä työtä tekemään perusteta. Eli tämä on mahdollisen kevyellä kädellä hoidettava, kenties, kenties kaikin, joka, kaikilla kielellä julkaistava internetsivu voisi olla hyvä ratkaisu. Byrokratiaa pitää välttää. E, Järje, järjestelmän julkisuus pitää olla kohtuullinen. Hyvä, että kuluttajat tietävät tämän, mutta myöskään PK, PK-yrityksiä ei pidä sitten rasittaa uusilla hallinnollisilla kustannuksilla. Rosford on hyvää työtä, koska aika on vähän, niin lopetan tähän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, herra Fox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 mietintön, mietintöjen esittäjälle. Tämä riidan ratkaisu on hyvä työkalu kuluttajan suojasmekanismissa. Kuluttajien on vaikea ymmärtää näitä kaikkia järjestelmiä Euroopassa, joten tälle ADR-järjestelmälle tarvitaan malli. Näitä mekanismeja täytyy rohkaista enemmän, koska ihmiset eivät todellakaan käytä näitä järjestelmiä hyväkseen tarpeeksi. Emme ole tottuneita siihen. Ja meillä täytyy olla myös yhteinen kannejärjestelmä kuluttajille. Ja ratkaisu tai riitaratkaisut tulee myös käydä huokeasti. Ja tämä totta kai myös nostaa tuotteiden kysyntää sekä verkossa että muualla. Joten kuluttajien täytyy päästä helpommin käsiksi tällaiseen mekanismiin. Ei tunnu siltä, että kuluttajat tällä hetkellä olisivat kovin tyytyväisiä järjestelmään. Komission tulee vahvistaa kuluttajasuojaa Euroopan unionissa juuri tällaisilla järjestelmillä. Kiitos. Have... No niin. Nyt sitten tiiviit eh, kommentit Stylerilta, Juvelta ja Raptilta. Sitten eh, eh, edustaja Styler ensin, anteeksi. Kiitos puheenjohtaja niin, Kiitoksia esittelijöille ja tutkimuksen tekijöille. Lyhyesti tässä oli kiinnostavaa huomata, että että, että Bulgarissa nolla ja Saksassa, Saksa 203 ADR-järjestelmää. Tämä no, kiinnitti huomiota. Ja, ja sitten vielä luettelette nämä tapaukset, että meillä on UK on tällaisesta 112 000 102 000 000 juttua tällaiselle oikeusasemille, e, mutta sitten vasta tällainen valvontaviranomaisen e, tiskille päättyneitä, päät, päätyneistä mm, jutuista ei ole, ei ole tilastotietoa. Eh, on mielenkiintoista joskus välillä verrata näitä, mit, eh, kuka viranomainen mitäkin saa käsittää, käsiteltäväkseen. Sivulla 37 siis oli erittäin kiinnostavaa, kun eh, että, esimerkki tästä rahoitusoikeusasiamiehen työstä. Halusin muuten ovat ihmiset tämän vapaaehtoisen järjestelmän piiriin kuuluneet. Haluaisin muuten myöskin kuulla, mitkä alat ovat eniten edustettuina näissä valituksissa. Sitten oikeuden, oikeusavun käyttä, Mä ja puhuin kustannuksista ja muusta. Tässä tämä keskustelu on tärkeä, koska ei, ei muuta, koska pitää vain pitää huoli, ettei kenenkään oikeusturva kärsi sitten rahan puutteesta. Monsieur le Président, euh, Puheenjohtaja, se, että ratkaisu tapahtuisi ystävällismielisesti, siitä olisi hyötyä kaikille, koska se olisi nopeampi ja halvempi prosessi tässä mekanismissa, tällaisessa järjestelmässä me lähtisimme koko riita ilmapiiristä, joten olemme aivan samaa mieltä tästä filosofiasta. Viisi nopeaa kysymystä herra Rosfordille. En ymmärrä ensimmäisen ja kuudennen kappaleen ydintä. Onko kysymyksessä oikeudellinen ehdotus vai yhtenäis- tai perusasiakirja. Ja toiseksi li- laatukriteerit, kuinka koko tämä label yhtenäistetään. Ja kolmanneksi, kuinka tämä riidanratkaisuprosessi ja mm, joukkokanne yhdistyvät. Te korostitte, että joukko tai yhteinen kanne – olisi hyödyllinen ratkaisukeino sen jälkeen, kun tämä niin sanottu helppo riidanratkaisumalli on käytetty loppuun. Eli kuinka, kuinka selitätte, kuinka selkeytätte tätä? Neljänneksi yritysten vastuu. Ensinnäkin yritysten on annettava tietoa näiden riidanratkaisu oikeusmahdollisuuksien käytöstä. Olen aivan samaa mieltä tästä, että prosessin tulisi olla ilmainen, mutta todellakin kuluttajan täytyy saada tietää näistä keinoista. Edustaja Rapti. Kirja Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί νόμιζα ότι... Kiitos. Minusta nämä minä luulen, tästä mietinnöstä keskustelisin yhdessä, siksi tässä vaiheessa vasta ilmestyn paikalle. Kenties sen nyt sitten mukaan käytäkään puheenvuoro, koska oman, oman mietintöni yhteydessä voisin tätä asiaa myöskin käsitellä. Mikä teistä on parempi jatkaisu? Ei, ei, kyllä teidän mietintönne käsitellään. Me puhutaan erikseen tämä, tämä selvi tutkimustyö ja Rosfordin mietintö oli tarkoitus yhdessä käsittää, käsitellä. Joo. Hyvä. No niin, eli siis mitä ajattelin tästä sanoa nämä vaihtoehtoiset riidan ratkaisujärjestelmät ja ryhmäkanneasiat kulkevat hiukan käsi kädessä. Eli siksi, siksi vain ajattelin, että me olisimme voineet käsitellä näitä kahta mietintöä yhdessä. Mutta mutta se, toisaalta se, mitä äsken sanoitte näiden asioiden erillisyydestä, sekin pitää paikkansa. Tulin, tulen juuri eh, seminaarista, joka oli oikeusasioiden valiokunnan järjestämä koskien ryhmäkanteita. Ja tässä kuulemistilaisuudessa eh, eh, todettiin, että ryhmä, ryhmäkanne ja, ja vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmät ovat aika lailla limittäisiä. Jovan jo, jo, jo kysyi sitä, että miten, miten pitkälle tämä ADR-riidan ratkaisujärjestelmään voidaan viedä ja miten se suhtautuu sitten tähän ryhmäkanteeseen. No siitä tuossa meidän meni juuri oli kyse. Uusi tällainen vaihtoehtoisten järjestelmien mahdollisuus käyttää tai turvautua uudestaan ja vapaa, ilmaiseksi näihin järjestelmiin on hyvä. Ja tämä ilmaisuus saa ihmiset pitämään tätä järjestelmää ehkä vähemmän arvokkaana. Eli e- ei ehkä niin, yhtä, niin, yhtä hyvänä kuin muita järjestelmiä. Tietysti tämä on hyvä, tämä ilmaisuus vähävaraisimmille kuluttajille – vaihtoehtoiset, vaihtoehtoiset järjestelmät ovat erittäin hyviä, mutta sitten taas eh, niiden vaihtoehtona tai täydentävänä elementtinä voivat olla nämä ryhmäkanneasiat. Eh, eh, puheenjohtaja näyttää kärsimättömältä. Lopetan tähän ja säästän loput sitten seuraavaan keskusteluun. Kiitos. Nyt haluaisin Rova Russolle antaa puheenvuoron komissiosta. Aika on tiukilla, kuten tiedätte. Annevelt vielä, jos hän haluaa vetää jonkun yhteen, tehdä jonkun yhteenvedon kuulemistaan kommenteista liittyen hänen tutkimuksensa. Mutta Rosvar ensin. Sure. Kiitoksia. Puhun ilman muuta lyhyesti. Kiitoksia herra Alveltille tästä mietinnön esittelystä. Se perustuu työhön, joka tehtiin viime vuonna – ja se todellakin syventää analyysiä. Me kannatamme lämpimästi tämän mietinnön päät, loppupäätelmiä. Ja juuri siksi, että EU-työkaluna tällainen oikeudellinen työkalu on erinomainen. Ja nyt menen suoraan kysymykseeni herra Rochefortille haluankin kiittää teitä tästä tehdystä työstä. Haluaisin äh, sanoa, että lausuntoluonnos on aivan linjassa komission työn kanssa ja vahvistan sen, että aiomme esittää direktiiviehdotuksen ADR-järjestelmästä. Tämä ADR on todellakin termi, joka täytyy selkeyttää juridisesti. Pidän mielessä huomautuksenne tästä. Kyseinen direktiivi haluaa rakentaa jo ja vahvistaa jo olemassa olemia järjestelmiä jäsenmaissa. Emme halua sivuttaa jo toimivia järjestelmiä jäsenmaissa, vaan haluamme vain täyttää puutteita ja varsinkin sellaisilla maantieteellisillä ja sektorillisilla tai niissä kohteissa, joita näitä järjestelmiä ei vielä ole. Ja olen aivan samoilla linjoilla kuin esittelijät. Tämä yhtenäisasiakirja, josta oli puhe, voimme totta kai miettiä yhtenäisasiakirjaa, jolla voidaan täydentää olemassa olevia oikeudellisia työkaluja – ADR-järjestelmiä. Periaatteiden osalta olemme samoilla linjoilla, joita jo mietintöluonnoksissa on esitetty. Ja kuuntelimme tärkein Mayerin, Weirin ja Rappin huomautukset. On hyvin tärkeää taata ilmaisuus kuluttajille mutta kuitenkin on annettava ymmärtää, että nämä kulut lankeavat kuluttajalle ja että kuluttaja ja kuluttajaa rohkaistaan kuitenkin näihin riidanratkaisumalleihin. Olemme samaa mieltä kuin herra Rochefort ADR-järjestelmien tulee rajoittua kuluttajariitoihin, koska ne ovat luonteeltaan erityisiä ja ne ovat ensi, tai äärimmäisen tärkeitä esityksessämme. Online cross-border kysymyksissä olemme sitä mieltä, että totta kai on olemassa, tai täytyy olla olemassa verkkosivusto, ei välttämättä, tai kuitenkin täytyy rakentaa myös uusi eurooppalainen järjestelmä, joka perustuu ja, ja joka sitoo kansallisia järje, järjestelmiä Online Dispute, Dispute Solution ja Cross Borders Online tulee, niiden tulee olla, olla sellaisia tukijärjestelmiä, joiden kautta rohkaistaan ADR-järjestelmiä kansallisilla tasoilla. Ja tämä oikeastaan perustuu niille myönteisille kokemuksille, joita on saatu eurooppalaisesta kuluttajaverkostosta. Niiden kautta kuluttajilla on yksi yhteinen tie, yksi yhteinen portti päästä riidanratkaisu oikeuskeinoihin käsiksi. Ja herra Rochefort todellakin on ottanut nämä huomioon komissio aikoo antaa asetus- tai säännöstöehdotuksen nimenomaan online-portaalista, jossa ADR-järjestelmät annetaan käyttöön. On hyvin tärkeää, että on olemassa oikeudellisia määräyksiä, jotka auttavat ja antavat varmuutta kuluttajille – mutta me tarvitsemme myös kvalitatiivisia vakuuksia, ei pelkästään ADRiä esitteleviä sivustoja. Me mietimme myös lainsäädäntönäkökohtia edelleen. Ja tässä lopuksi vielä ryhmäkanteesta. Monsieur anteeksi herra Fox ja mm, Rochefort ovat tästä jo puhuneet. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Good. Well, thank you. Thank Kiitoksia mm, tästä äh, luonehdinnasta, näistä evästyksistä ja vihjeistä siitä, mitä äh, tällä hetkellä tämän asian parissa teette. Muistuttaisin, että me, tämä on meidän lausuntomme oikeus, oikeusasioiden valiokunnalle. Ja sieltä sanottiin, että, että kaikki täällä kuluttajan suoja ulottuvuudet ovat sitten meidän vastuullamme. Rosford varmaan tässä, tässä, tässä on tietysti hyvä mies näitä, näitä meidän intressejä ajamaan. Alevelt, me, meillä on kovin vähän aikaa, haluatteko muutaman sanan sanoa tästä ennen kuin jatkamme. E, muutama, muutama sana näistä kysymyksistä, jotka meiltä, meiltä, meillä esitettiin, ja onko jotain näyttöä. Eh, onko meiltä tutkimusta tästä, tästä public business? Eh, eh, ei ole, se ei ollut kuulunut, kuulunut toimenkuvamme. Sitten kysyttiin komission tietokannasta. Ja tärkeää tässä on muistaa, että nykyisessä tilanteessa se on tällainen kuluttajasuoja asiantuntijoiden käytössä oleva tietokanta, eikä niinkään kuluttajien. Ja tällainen tietysti kenties tällainen äh, äh, mainokset tai äh, omat tai tiedot näistä tiedonlähteistä ovat tärkeitä, mutta en tiedä käytännössä sitten nettisivuista tai jotain muuta kautta se on sitten nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa mitä, mitä tulee näiden, näiden oike, oikeusasiamiesten toimivallasta ei oikeastaan ole olennainen. Ne näyttää toimivan hyvin siellä, missä he, niitä, äh, tätä järjestelmää käytetään. Komission standardeitakin on olemassa, mutta kysymys on siitä, että, että nämä standardit eivät ole kauhean käytännöllisiä. Eli se Eli äh, äh, suositukset ovat aika abstrakteja, eli niistä välttämättä ei saa äh, ohjenuoraa siitä, että onko tämä järjestelmä kätevä vai eikö. Eli me tarvitsemme käytännöllisempää neuvoa tästä kuluttajille. Mutta meidän tutkimuksemme kannalta se ei nyt näyttänyt olevan valtava huolenaihe. Sitten kysyttiin kustannuksista tähän asiaan voidaan, tätä asiaa voidaan lähestyä eri näkökulmasta. Jokaisella asialla on hyvät ja huonot puolensa niin kauan kuin tämmöisen järjestelmän turvajärjestelmät ovat paikallaan. Tässä kai sitten olivat näiden kommenttien ydin äsken sanottiin, että katsottiin olevan meistä tällainen lainsäädäntöinstrumentti on tarpeen. Se jakautuu kolmeen asiakokonaisuuteen. Ensinnäkin, onko täytäntöönpano ongelmia kuluttajien kannalta? Vastaus on kyllä. Onko ADR hyvä työkalu? Voimme ehdottomasti näin todeta, että on kyllä on. Ja sitten kolmannekseen, äh, kehittyykö tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä omia aikojaan niin, että, että kuluttaja helposti löytää jokaista sen maasta itselleen sopivan järjestelmän. Voimme kymmenen vuoden äh, selvityksen perusteella vain todeta, että näin on ainoastaan, jos asiasta on säädetty lailla. Kiitos ja sitten herra Rosford, viime, viimeiset sanat. Hyvin nopeasti kolme huomautusta. Kiitoksia varjoesittelijät. Kiitoksia äärimmäisen rakentavista kommenteista, kollegat. Kolme kohtaa nousee tästä keskustelusta. Ensinnäkin kulut ja sitten direktiivi ja ryhmäkanne. Haluaisin sanoa yksinkertaisesti sen, että olen aivan samaa mieltä herra Foxin kanssa siitä, että ilmaisuus takaa sen, että rohkaistaan prosesseihin ja että ne toimivat mutta kuluttajan ei kuit... Toivon, että ei tapahtuisi kuitenkaan niin, että kuluttaja ei ollenkaan käytä tuomioistuinta. Esimerkiksi Ranskassa tuomioistuimet ovat ilmaisia kuluttajille tai ainakin halpaa. Eli jos kuluja ei haluta, niin sitten tuomioistuimeen. Eli ei nyt päädytä siihen, että suunnataan tai ohjataan kuluttajat takaisin tuomioistuimiin. Ja sitten tämä yhtenäisasiakirja tai direk- vai direktiivi. Minä ehdotan direktiiviä. En näe mitään ristiriitaa näiden kahden välillä. Ehkä yhtenäisasiakirja on hyödyllinen tai toimiva oikeusasiamiehelle – yhtenäisasiakirja varmaankin on työkalu, jonka kautta on enemmän, tapahtuu enemmän konkretiaa, selkeyttä. Ja sitten kolmanneksi, usein ADR-tapaukset ovat yksilötapauksia. Ryhmäkanteet ovat tietysti kollektiivisia, eli tapaukset ovat erilaisia – yksittäiset tai yksilöriidat eivät liity ryhmäkanteisiin. ADR, ADRille ei varmaankaan ole hyödyllistä, että ne toimisivat ryhmäkanteita vastaan. Ryhmäkanteita kannattaa nostaa ja kuluttajat täytyy ohjata täysin rinnoin ADRn piiriin kuitenkaan en ole aivan samaa mieltä Jyvänin kanssa siinä, että ryhmäkanne olisi viimeinen oikeuskeino. Älkäämme sotkeko yksilökannetta ryhmäkanteeseen. Well, thank you very much indeed. I think... Kiitos tästä. Tämä oli hyvin kattava laaja-alainen keskustelu. Kiitoksia komission edustajalle myöskin kommenteista teidän Rosso lausuntonne muutosyhteisön takaraja on 19. päivä äänestä, äänestämme tuossa elokuun lopussa ja sen jälkeen se menee oikeusasioiden valiokuntaan. Kollegat, olemme aika paljon jäljessä aikataulustamme. Haluan myöskin Civic Consultingia kiittää lämpimästi hyvä, hyvästä tutkimuksesta Pahoittelen, että unohdin teidät äsken tästä kiitettäviä listalta. Varmaan tuonnepana voimme palata asiaan kanssanne vielä tässä näissä samoissa puitteissa. Kiitos koko tiimille siis. No niin, nyt 20 minuuttia edustaja Raptille on nyt jaettavissa. Voimme palata muutosetyksen lomien jälkeen. Shivam Kreutzmann ja Fox. kanva ei ole paikalla ja eh, edustaja Svenssonkaan ei ole paikan. Transferites voi varmaan Svenssonin nimissä voi jotain sanoa. Äh, meillä on komissioltakin eh, eh, edustaja tästä vaikutuksen arvioinnista koskien näitä luottojärjestelyjä. Eli kovia, kovin pitkiä keskustella emme ehdi käydä, kuulemme vain nämä esitykset Eli nyt olen aika, aika, aika tiukka, eli edustaja Rapti, eh, mitä kauemmin te puhutte, sen vähemmän aikaa teillä on kuunnella varjoesittelijöitä ihan omassa käsissänne, miten haluatte edetä. Eli nyt sitten äh, luovutan mielelläni puheenvuoron teille, voitta, voidaksenne esitellä mietintönne. Olkaapa hyvä. Selvä. Ymmärsin. Yritän olla mahdollisimman nopea. Ensinnäkin olen samaa mieltä näistä loppupäätelmistä, jotka Hosfor esitti. Ja toiseksi jo olemassa oleva kehys Euroopan unionissa tarkoittaa sitä, että kuluttajat ja pienet ja keskisuuret yritykset kärsivät, eivätkä saada, saa sellaista korvausta kuin heidän pitäisi. Ja kolmanneksi Minusta olisi hyvä, että komissio tekisi lainsäädäntöaloitteen. Ja neljänneksi haluaisin erityisesti korostaa sitä, että meidän tulee rohkaista, missä vain mahdollista, aikaista riidan ratkaisua. Ja tuomioistuin olisi viimeinen oikeuskeino. Ja lopuksi Puolan sitä, että tunnustetaan myös tuomioistuimen rooli, kun halutaan harkita, voidaanko kanne ottaa käsiteltäväksi. Ja edustus tulisi myös määritellä nimenomaan tuomioistuimen taholta kuluttajansuojan nimissä. Ja vielä eräs huomautus, jonka kuulin erässä käsittelyssä, jota olin kuuntelemassa ryhmäkanteista oikeusasiavaliokunnassa. Ja on selvää, tämän perusteella on selvää, että me emme aio sellaisen järjestelmään, joka on vallalla Yhdysvalloissa. Kaikki poliittiset voimat ja komissio ovat tässä asiassa aivan avoimia. Aikomukset ovat selkeät. Herra Dalia alumnia. sekä Reading, heillä on viimeinen sana vuoden loppuun mennessä. Tästä annetaan tieto, mutta minusta meille olisi todellakin hyödyllistä keskustelullemme, että Euroopan oikeusfoorumin teksti, joka kuuluu näin, että riidanratkaisu kuuluu viranomaisille ja sen tulee tapahtua reilusti, avoimesti ja myös EU-tasolla tämä tulee ottaa huomioon ja ottaa huomioon myös se, että kuinka, tai mikä parhaiten sopii tietylle kansalliselle järjestelmälle. Kiitoksia. Kiitos Rapti selkeäsanaisesta alustuksesta ja tästä viimeisestä. Tämä viimeinen kommentti, sitaatti oli myöskin oikein hyvä. Sitten äh, äh Shiva Kreutzmann Fox järjestyksessä varjoesittelijät. Si, Jos jos me olemme puolesta, niin tämä tarkoittaa, että me haluamme puolustaa kuluttajia, mutta älkäämme, älkäämme erehtykö. Euroopan unionissa on sellaisia jäsenmaita, joissa on vallalla lainsäädäntö, joka sallii ryhmäkanteet ja jotka toimivat ikään kuin Trojan hevosina ja auttavat väärinkäytökseen amerikkalaiseen malliin. Haluaisin nostaa esiin joitakin kohtia tekstissänne, rouva Teidän lausuntoluonnoksenne varmaankin on tehty kuluttajansuoja hengessä, mutta heti kun te käytätte termiä kansalainen, tässä on tiettyä epäselvyyttä termien käytössä, sanotaanko kansalainen vai kuluttaja. Ja puhutaanko esimerkiksi yrityksestä uhrina – kun käytetään ryhmäkannetta. Eli näistä haluaisin todellakin keskustella kanssanne. Mutta keskustelun johtolankana on opt-in, opt-out. Ja tässä tulisi olla hyvin selkeä, mennään sitten suuntaan tai toiseen. Se, että käytettäisiin amerikkalaista mallia analyysissä, meidän tulisi vahvistaa selkeä kantamme opt-inin puolesta. Ja sitten rahoitus. Rahoitus on ydinasia, kun ajatellaan väärinkäytösten syntymistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kolmannet osan, osapuolet pystyvät osallistumaan rahoitukseen ryhmäkanteissa, koska siellä on teollisuusyrityksiä ja jopa sellaisia, jotka pystyvät hoitamaan ryhmäkanteita ja ovat aloitteen tekijöinä. Eli tällaista ei saa tunnustaa meillä. Ja neljänneksi, ehkä meidän tulee katsoa tätä tarkistusten kannalta myöhemmin, tai niiden yhteydessä myöhemmin kuluttajajärjestöjen edustus. Eikö mielestänne pitäisi antaa mahdollisuutta antaa todellakin kuluttajajärjestöille myös olla mukana EU-tasolla, kun puhutaan, ja sitten kun te puhutte tästä oikeusasiamieskäytännöstä, niin eikö ryhmäkanne olisi viimeinen oikeuskeino? Tämän haluaisin tietää olen seurannut kiinnostuneena myös sitä, kuinka teidän mielestänne eurooppalaisessa käytännössä ei rangaistuskeinoa pitäisi hyväksyä ryhmäkanteiden kohdalla, koska ette näe sitä osana eurooppalaista käytäntöä. Mr. Kreutzmann. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin korostaa melkein kaikkea sitä, mitä edeltävä puhujakin sanoi näistä ongelmista. Siksi en halua niitä toistaa. Kollega sanoi, että kuluttajat eivät saa, mitä heidän pitäisi sanoa, saada. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Meillä on sellaisia jäsenvaltioita, joissa ryhmäkanne on olemassa. Ja siellä on myöskin erilaisia oikeuskulttuureja, perinteitä, ja me olemme keskustelleet siitä, että on uskomattoman vaikeata nämä erilaiset oikeudelliset perinteet yhdistää. Olen, tai haluan kertoa kollega Raptille, mitä Saksassa on. Periaatteessa meillä on korkea riidanratkaisumenettely kansalaisille. Se on halpaa yrityksille kalliimpaa. 90 prosenttia Saksassa kaikista vuonna 2009 Saksassa ratkaistuista ähm, oikeusjutuista niin maksoi alle 300 euroa äh, kuluttajille. Eli se merkitsee sitä, että meidän maamme kansalaisilla on kaikki mahdollisuudet ajaa omia oikeuksiaan. Ähm, jos ajatellaan vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä, niin tätä ei voi verrata lainkaan tähän. Jos me avaamme Pandoran lippaan, niin voin sanoa vain, että silloin asia monimutkaistuu. Enkä usko, että sitä varten, että jos esitetään monia tarkistuksia teidän mietintöön, että se ratkaisisi ongelman, koska lopuksi te siterasitte komissiota. Ja minä kirjasin ylös yhden, ja ylös yhden ö, virkeen, eli että sopii kansalliseen järjestelmään. Eli mitä sitten tulee näihin kansallisiin järjestelmiin, oikeusjärjestelmiin, että kaikki rakenteet pitäisi saavuttaa tai mukauttaa siihen, silloin mennään pieleen, koska meillä on erilaisia järjestelmiä. Italiasta esimerkiksi, esimerkiksi on sanottu, että ennen, ennen kuin mennään tuomioistuimen tai viedään ryhmäkanne, niin siellä täytyy ADR-menettely sitä edettä, edeltää. Eli mm, en tiedä, jos me haluamme tämän eurooppalaisesti ottaa mukaan, Rouva Weiler, te pudistelette päätänne, jos ajatellaan näitä erilaisia rakenteita. Me tiedämme, että Englannissa on ryhmäkannemenettely. Jos he haluaisivat sitten siirtyä saksalaiseen järjestelmään esimerkiksi, niin silloin se kyllä menee pieleen. Siksi meidän pitäisi pyrkiä siihen, että että rajat ylittäjien ihmisille, ylittäen ihmisille annetaan enemmän mahdollisuuksia ja meidän pitäisi pitää kiinni tästä omasta kulttuuristamme ja kaikkea sitä, mitä kollega aikaisemmin sanoi, voin tukea. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Fox, kenties jotain uutta teilläkin toki. Kiitos. Kiitos edustaja Ratti työstänne te ja muutkin tiedätte, että tämä ensimmäinen puhe, ensimmäisestä puheenvuorostani koskien tätä aihetta. Minusta komission ehdotus on virhe. Tässä ollaan menossa samaan suuntaan kuin kuluttajasuojadirektiivin kanssa. Eli tämä nyt tässä tätä jankataan vuosikausia, eikä siitä koskaan päästä sopimuksen neuvoston ja parlamentin väliä. Ja nyt olisi minusta fiksua unohtaa koko asia. Tämä ei tule toimimaan tähän kuluvaan aikaa ja tupakkia ei, ja seuraat kolme, neljä, neljä, neljä, vuoden kuluttua sitten saamme jonkinlaisen vesitetyn kompromissin, joka ei tyydytä ketään. Mutta mutta äh, Rova Rapti ja komissio, että varmaankaan nyt tästä luovu, niin sitten muutama neuvo evästykseksi teidän nähdäksenne. Tarkastelen 90, 11 ja 12 tässä, missä äh, äh, tällaisia suuria, äh, suuret oikeusvarmuusjärjestelyt, mutta jos lähdetään ryhmäkanteen tielle, silloin nimenomaan luodaan juuri kannustimet sellaisen järjestelmän luomiseksi, jossa organisaatiot kannustavat ryhmäkanteisiin voiton tavoittelun nimissä kuluttajat näkevät, että ne, ne, omaa, ne puolustavat omaa olemassaoloaan, kustannukset nousevat, niin kuin kaikissa byrokraattisissa järjestelmissä aina käy. Ja eikä sitä, sillä ole mitään tarvetta. Eli, eli, eli pyrittäisiin rajamaan tämä laajoihin yhteisiin periaatteisiin, joita jäsenmaat noudattaisivat Meillä Isossa Britanniassa on ryhmäkannesäännöt, säännöt, jotka, joita tuomarit joutuvat noudattamaan. Jos saisitte tuonne jotain niinkin yksinkertaista kuin tämä, että jokaisella maalla tulisi olla tällainen ryhmäkannejärjestelmä, mutta että jokainen jäsenmaa saa sitten itse kehittää sen haluamansa suuntaan omien oikeusperiaatteidensa ja, ja kulttuurinsa mukaisesti, mutta se kaikki, mikä menee vähänkään pidemmälle, johtaa meidät vain vaikeuksien tielle. Kiitos. Fox. Kiitos, herra Fox. Vai, joo, joo, Rousseau, Rousseau ja sitten Ää, äh, lyhyesti. Äh, Minä esitän asian hyvin lyhyesti, koska tämä keskustelu ei ole mitään uutta. Ja toteamme, että me kuulemme aina nämä samat argumentit puolesta ja vastaan. Minusta nyt aika on kypsä. Viiden, kahdeksan vuoden kuluttua, kun on keskusteltu tästä poliittisesta aiheesta, niin haluaisin lopuksi vielä sanoa, että kulttuuri, taloudellinen ja poliittinen kulttuuri Euroopassa on jo yhä enemmän lähenemässä toisiaan. Me olemme oppineet toisista maista, me olemme Skandinaviasta oppineet paljon esimerkiksi tasa-arvon kohdalla ja sitten syrjinnästä, joka aikaisemmin Espanjassa ei lainkaan ollut tunnettua. Eli nämä kulttuurit lähenevät, mutta yksi asia on selvä, meidän ei pidä Amerikasta mitään oppia ottaa. On koko joukko poliittisia järjestelmiä ähm, sellaisista asioista, mitä me emme Amerikasta halua ottaa. Ja nyt tässä ryhmäkannekysymyksessä, kun tietuista syistä sitä vastustetaan ilmeisesti etu äh, äh, tai intressisyistä, niin sitten sanotaan, että nyt otetaan tämä Amerikasta. E- Amerikka ei ole esikuva Euroopalla. Meillä, Euroopalle meillä on omat esikuvamme. Right, um... Näinpä. Jos muut eivät halua puhua, puhua annan komissiolle lyhyesti puheenvuoron sen Elena vielä. Kiitos ihan lyhyesti. Komissaari Dali puhui, puhui tästä toukokuussa, saman kuin varapuheenjohtaja Reddingin totesivat, että komissio parhaillaan perehtyy konsultaatiokierroksen tuloksiin, eli tässä vaiheessa nyt en aio lausua tästä mitään, kuten äsken todettiin, eh, tai tuolla kuulemisessa kävi ilmi, eh, valiokunta saa sitten tiedonannon loppu, loppuvuodesta, jotta sitten pääsemme eh, ajan tasalle siitä, mitä, mitä tässä on tekeillä. Haluan vain edustaja kiittää siitä, että, että hän pyrkii löytämään konkreettisen ulospääsytiedon, mitä tuon Syvänin kommenttiin tulee. Toki eh, me, se, mitä, kaikki, mitä teemme komissiossa, perustuu eh, siihen, että, että pyrimme mahdollisimman tomerasti välttämään kaiken näköisiä väärin, väärinkäytöksiä ja välttää Yhdysvalloissa syntyneen kaltaista tilanteen toistamista. Foxillekin sanoisin, että kuten konsultaatioissa kävi ilmi, äh, komissio toimii äh, jäsenmaiden oikeusperiaatteiden ja järjestelmien edellyttämällä tavalla. Eli konsultaatioissa äh, kävi ilmi, että, että mitä tahansa EU-tasollakin tehdä, taholla tehdäänkin, siinä kunnioitettakoon sitten jäsenmaiden perinteitä. Tätä asiaa seuraamme huolellisesti ja sitten vuoden lopuksi on parlamentille luvassa asiasta tiedonanto, joka hyväksyttäneen varmaankin parlamentin valiokunta-aloitteisen mietinnön hyväksymisen jälkeen. Kiitos. Kiitos, Rousseau ja, ja, ja kiitos siitä, että olette läsnä täällä asioita, asia alueita, seuraamassa. Rova Rapti, loppu, loppusanat. Tinna protopotora. Mitä voin enää sanoa? Tai mistä aloittaisin? Minulla on kysymys. Te olette olleet täällä jo kauan, te muut, minä vasta lyhyen aikaa. Olenko minä punahilkka metsässä? ja sudet ovat ympärilläni. Minun pitää olla varu- varuillani. Ensinnäkin herra Fox. hän hän oli äärimmäisen selkeäsanainen heti alusta. Ensimmäisessä keskustelussa hän sanoi, että ryhmäkanne ei, kiitos. Ja se siitä. Ja herra Juvan hän itse asiassa auttoi, kuten herra Kreutzmannkin teki. Mutta kuitenkin tänään heillä olikin aivan uudet naamat. Minun tulee olla selkeä ja suorasanainen tässä. Minua häiritsi suunnattomasti tietyt huomautukset. En luovuta helposti ja saatan jopa olla hiukan riidanhaluinenkin. Joten mielestäni tuo tietty huomautus oli hiukan keveähkö tai köykäinen. Eli kun ajattelen sosialistiryhmää ja sosialistia yleensä ja Kreikkaa, niin toivoisin, että jotenkin pitäisitte mielessänne kantani. Kun tein tätä lausuntoa, halusin jättää keskustelulle tilaa mahdollisimman paljon, koska uskon siihen, että kun jostakin keskustellaan tarpeeksi pitkään, kuten täälläkin nyt on tapahtunut, niin jossakin vaiheessa asiat kyllä kypsyvät. Ehkä olen ylikunnianhimoinen, ehkä olen unelmoitsija, mutta kuitenkin, herra Syvään teille, tiedoksi en todellakaan tahallani maininnut opt-in, opt-out vaihtoehtoa, koska jos olisin sanonut, että no, minä haluan opt-out vaihtoehdon, miksi sitten edes keskusteltaisiin, minä olen avoin. Ja täällä Brysselissä pitäisi keskustella. Ja esimerkiksi periaate, että häviäjä maksaa. Minusta tästäkin pitää keskustella. Olen valmis keskusteluun. Entä sitten kuluttajat? kuluttaja vaiko kansalainen. Älkäämme nyt petä itseämme. Jokainen kansalainen on myös kuluttaja. Ja sitten nuo kolme näkökohtaa. Mainitsitte sanan yritys. Toitte sen esiin. Ensinnäkin Kreikassa PK-yritykset ovat olennainen osa maatamme talouselämäämme ja totta kai me, minä pidän ne mielessä – tai olen ne pitänyt mielessäni. Ja sitten on yksittäiset kuluttajat, eh, he ovat olemassa, on olemassa pk-yritykset, on olemassa suuryritykset. Ja kun ajattelemme kuluttajia, niin tässä tuntuu siltä, että emme ikään kuin tunnustaisi kuluttajien viattomuutta silloin, silloin kun he tekevät ostoksensa, hankintaansa, esimerkiksi kännykkäostoksen. Joku tavallinen kuluttaja saattaisi esimerkiksi käyttää huolimattomasti puhelinta ja sitten haastaa Nokian oikeuteen. Monet yritykset tarjoavat töitä kuluttajille, kansalaisille, enkä toki halua, että nämä yritykset kärsisivät, koska tietysti silloin niiden voitot myös kärsisivät ja ihmiset joutuisivat työttömiksi. Ja aivan ääritapauksissa. Nämä ovat ääritapauksia. Yritän vain näillä esimerkkeillä teille sanoa, että olen todellakin avoin sille, että saavutetaan kunnon konsensus. Jos emme tee mitään, en lainkaan ymmärrä, miksi edes jatkamme keskustelua. Mielestäni me voimme saada aikaan jotakin, voimme keskustella. En ole sitä mieltä, että opt-in tai opt-out olisi kaikkein ratkaisevin asia tässä – Kysymyshän on lausunnosta, ei mietinnöstä. Emme me kai täällä ainoastaan tuo esiin puoluepolitiikkaamme. Ja esimerkiksi tänään siinä kokouksessa käsittelyssä, jossa oikeusasiavaliokunnassa, jossa olin mukana, siellä oli aivan erilainen ilmapiiri hyvin erilainen kuin tässä keskustelussa. Siellä joka taholla haluttiin keskustella ja keskittää olennaiseen eikä yksityiskohtiin. Juuri tuo käyty keskustelu antaakin minulle toivoa. Toivoa Euroopalle, eurooppalaisille yrityksille, politiikalle – mantereellemme. Emme saa unohtaa sitä, että se konflikti, joka on olemassa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, todellakin on ja jatkuu edelleen. Mutta meillähän on, me olemme ihmisiä, joilla on aivot. Me voimme edetä. Kiitoksia. Lopetan tähän. Kiitoksia. Very much indeed for your... Kiitoksia hyvin äh, tunteikkaasta intoimaisesta vastauksestanne. Te teette yhteistyötä varjoesittelijän kanssa, olette valiokunnan esittelijä. Varmaankin sitten saatte jonkinlaisen kompromissin aikaiseksi ja sitten lopuksi kuitenkin äänestyksessä kaikki eivät ole yhtä mieltä. Teillä ja, teillä ja varjoesittelijällä aikaa 19. päivää asti jo heinäkuuta sitten tuottaa muutosesityksiä ja sorvata loppu, lopullisen kantansa. Käsittelemme sitten syyskuussa 19. päivänä sitä. Kiitoksia kaikille tähän astisesta työpanoksestanne. Odotamme sitten, että kesä selkeyttää ajatukset kaikille ja voimme sitten saada hyvän, hyvän paketin syksyllä käsiteltäväksi. Nyt täytyy kiitä eteenpäin, koska meillä on tärkeä asiakokonaisuus asuntolainoista. Meillä on tämä taas yhteisprojekti oikeusasioiden valiokunnan kanssa tässä yhteydessä on. Täytyy kertoa, että, tässä suhteessa on ollut vähän ryppyjä. Koska mitä, aiemmin kun puhuttiin kulutusluotoista ja siitä liittyvästä direktiivistä, meillä oli paljon selkeitä omia vastuualueitamme koskien kuluttajien oikeuksista, oikeuksia. Olemme aiemmin esimerkiksi talous- ja rahasian valiokunnan kanssa käytävä yhteistyö on ollut hyvää, koska se valiokunta on jäänyt vähän, vähän kulisseihin, se on vähän takkuilut. Mutta tässä täytyy kumminkin edetä. Haluaisimme, että tämä valiokunta ja, ja talous- ja rahasian valiokunta myöskin pääsisivät sitten jyvälle vaikutuksen arviointiselvityksestä, joka komissiossa on tehty. Esittelijä pääsee ääneen vasta tuonnempana, mutta tässä saadaan hyvät puitteet ja pohja keskustelua. Äh, Philip Play, äh, joka, joka tuolla taustalla hoveroi, äh, on tämän esityksen valmis esittämään. Pääsittekö Saisitteko tämän kymmenessä minuutissa hoidetuksi? Kun meillä on nämä kalvot tässä paperikopioina, niin voisitte ehkä rivakasti käsitellä ne sen. Van Nock esittelystään päällä, Bözoa ei ole paikka. Kreutzmann on paikalla. Tietysti herra, herra Fox, joka on e ECRn äänitorvena tänä aamuna ollut, on vielä paikalla. Eli lähdetään nyt liikkeelle tämän vaikutuksen arviointiesityksen kanssa. Kiitoksia. Yritän olla mahdollisimman nopea. Kuvittelin, että minulla olisi 30 minuuttia aikaa, mutta mitä tulee näihin lainsäädäntöehdotuksiin, komissio esitti arvioinnin tästä mm, kiinteistödirektiivistä, kuten sitä lyhyesti sanomme. 13. maaliskuuta. Ja erityinen piirre siinä oli se, että me teimme kattavan tutkimuksen, teimme vihreän ja valkoisen paperin ja sitten julkisen käsittelyn järjestimme ja niin edelleen yhdessä talousvaliokunnan kanssa – ja olemme käyneet laajoja keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa, äh, hallitusten asiantuntijoiden kanssa. Olemme tehneet myös äh, kuluanalyysit ja myös kiinteistödialogia kävimme kuluttajien kanssa. Eli kaikki tämä materiaali on käytettävissä komission verkkosivuilla – talous oli ongelma, koska EU-markkinoilla ei ole samoja vaikeuksia kuin USAssa kiinteistöalalla. Esimerkiksi vastuutonta lainaamista ja niin edelleen. Kuluttajien osalta joka paikassa kiinteistövelat ovat kasvussa, lainoja otetaan enemmän. Ja komissio on tehnyt myös kansallista käytäntöä käsittelevän asiakirjan, ja siinä on juuri lukuja näistä kyseisistä laina-asioista, pakkolunastuksista. 2007-2008 vuosina Latviassa mm, ja Puolassa esimerkiksi Kiinalainat olivat hyvin erilaisessa asemassa kuin muissa jäsenvaltioissa. Ja mm, lainaajilla oli äärimmäisen paljon vaikeuksia. Irlannissa ja Isossa Britanniassa on taas eri ongelmat kuin Ranskassa ja Saksassa. Uh, ja ongelmien taustalla on ensinnäkin markkinoiden kaatuminen tai epäonnistumiset – ja tieto kuluttajille. Velkojat yleensä tietävät asiat paremmin kuin kuluttajat näissä lainoissa. Ja mutta joissakin tapauksissa todellakin syynä olivat markkinoiden kaatumisen, kaatuminen. Ja velkojat ja bonusjärjestelmät voivat esimerkiksi johtaa siihen, että tuotteet ovat asiattomia. Tietyt epäonnistumiset, EU-puutteet, valvonnan puute, vahingonkorvaus ja jäsenvaltioiden tasolla näitä sään, säännellään hyvin heikosti, joten meillä on todellakin iso kenttä, jossa kaivataan vankempaa sääntelyä. Kiinteistökaupoissa EU-sääntelyn pitäisi olla kiinteämpää tai kattavampaa. Kaikista lainoista pitäisi saada kun on tietoa, tämä on vaihdellut liikaa ja lainsäädäntö EU-tasolla ei kuitenkaan ole mitään erityistä kiinteistö, tai ei ole tarvitse pelkästään kiinteistölainsäädäntöä. Tämä lainadirektiivi, sitähän laajennettiin myös kiinteistölainoihin joissakin jäsenmaissa – ja tämä lainan kattavuus sitten, kiinne laina kattavuus vaihteli myös hyvin paljon. Ja sitten indikaattorit esimerkiksi Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa monet varattomat eivät pystyneet asiallisesti hoitamaan kiinne lainoja kiinteistölainojaan. Ja komissio on tämän vuoksi lanseerannut kuluttajasuojaohjelman. Kiinteistörahoitusrakenteet, jotka ovat paljon tai ovat yleistymässä EU:ssa, niin niidenkin tulisi kattaa myös vakuutus tapaukset. Tämän lisäksi tutkimme kuutta ongelmakenttää. Esimerkiksi mainostus oli usein epäselvää, epätäydellistä ja me saimme juuri tällaisia tapauksia, jotka osuivat varattomiin perheisiin tai varattomiin henkilöihin Esimerkiksi Puolassa kiinteistölainat ovat melko epärealistisia ja Unkarissa taas saatetaan mainostaa alinta mahdollista korkoa, mutta se ei kuitenkaan toteudu. Ja sitten e, esisopimukset esimerkiksi ovat olleet hyvin epäselviä, ovat olleet riittämättömiä – metodit ja prosentit tai korot olivat hyvin erilaisia kiinteistöissä ja taas standardisoinnin aikataulu vaihteli sekin, eikä näistä rakenteista eikä velkojien vaatimuksista ollut tarpeeksi tietoa. ja neuvonantajienkin toiminnassa on ollut toivomisen varaa jäsenmaissa, joissakin jäsenmaissa, jotka, joissa kuluttajat saivat epäasiallista tietoa, niiden oli kuitenkin, heidän oli mahdollista kuitenkin äh, turvautua äh, kanteeseen. Normaalisti olisin sitä mieltä, että, että velkojat yleensä toimivat vastuullisesti, mutta kuitenkin monissa arvioinneissa toiminta katsottiin riittämättömäksi. Ja lainan saaja ei aina ole saanut riittävästi, riittävästi tietoa. Uh, uh, Me huomasimme myös, että oli puutteita valvontajärjestelmissä monissa elimissä 21, 21 jäsenmaassa ei ollut mitään ö, oikeusapujärjestelmää eikä riittäviä rankaisutoimia puute tapauksissa. Joten tällaisia määräyksiä todellakin tarvittaisiin. Yksilövastuut ja myynnit esimerkiksi firmojen välillä – näissä riitaratkaisuissa olemme menneet vähän pidemmälle. Kiinteistölainoissa tai niitä ei valvota kuudessa jäsenvaltiossa lainkaan. Ja sitten seuraamukset. Lainausta, joka on vastuutonta. Tämä yleensäkin johtaa epävarmuuteen taloudessa ja tämä saattaa johtaa myös bailout-lausekkeeseen. Esimerkiksi Latviassa lainaajat taas kärsivät haittaa ja joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin, ylivelkaantumiseen Ja esimerkiksi paljon on eroja myös lainsäädännöllisessä infrastruktuurissa. Puheenjohtaja keskeyttää, että puhujan pitäisi hiukan edetä rivakammin. On the policy options, Eli nämä optiot, politiikka-optiot, direktiivin suhteen. Ensinnäkin pitäisi saada aivan selkeät säännöt ja myös mainontasäännöt tehdyistä, tehtävistä sopimuksista tulee saada selkeät säännöt, korkosäännöt ja erityissäännöt. periaate, periaateohjeistot ja arvioinnit ja myös mahdollisuus kieltää tai kum, olla vastaanottamatta lainaa, mikäli ei saada asiallista tietoa, riittävää tietoa. Ja mm, tietenkin jäsenvaltioiden täytyy itse voida asettaa tietyt ehdot, joita sitten EU-tasolla valvotaan. Ja rekisteröintiä ja valvontaa tulee tehostaa. Ja mitä tulee kuluihin, Esimerkiksi teollisuudessa henkilöstökulut on otettava huomioon ja myös se aika, joka vaaditaan jäsenvaltioille viedä täytäntöön, panna täytäntöön kyseiset säännökset. Joskus ihmiset ihmittelevät kuluttajalainoja, esimerkiksi varattomien kuluttajien kohdalla. Säännöstö, tällainen yhteinen säännöstö suojelisi varattomia kuluttajia ja rajoittaisi paremmin varattomia kuluttajia ottamasta lainoja. Varmaankin puhuin aivan liian pitkään. Ehkä Nämä olivat hyvin yksityiskohtaisia matemaattisia huomautuksia, sellaisia hyötyjä, joita voidaan yhteiskunnan kunnille antaa, jos puhumme miljoonien voitoista jäsenmaille, 622 miljoonaa. Ja toivoisin, että näiden voittojen lisäksi saisimme, saisimme myös taloudellista vakautta jäsenvaltioillemme. Ja toivon, että olemme tehneet tästä järkevän analyysin näistä optioista ja myös siitä säännös- tai asetusehdotuksesta, jonka olemme antaneet. Tässä lopuksi tämä on ehdotuksen sisältö. En tiedä, haluatteko puheenjohtaja, että käyn sen vielä läpi. That's our job also. Niin, se on myöskin meidän työtämme. Ja kyllä mä itse an, ante, anteeksi, että vein teitä mikrofonia. Haluatteko tehdä tästä yhtä? Impact assessment. Eli arviointi, arvioinnissa, arvioinnin pituus on noin 300 sivua, siis analyysiä, jonka, johon voitte tutustua verkkosivuillamme. Kiitoksia. Tästä on paljastunut äh, montakin äh, avainasiaa, myös ottaen huomioon talous- ja asioiden valiokunnan kanssa käytä keskustelua. että he äh, katsovat, että tässä, tässä ei ole muusta kysymys kuin, että, että säännellään ainoastaan kiinnitysluottomarkkinoiden sääntelystä, mutta tehän puhutte melkään, pelkästään kaikesta muusta, eli kyllä tästä saatiin evästä, evästyksiä keskustelullemme. Te olette varmaan, haluaisin, että kävisitte esittämässä, antamassa saman esityksen heille kuin meillekin. Eli että äh, kiinnittäisitte näihin muihin piirteisiin huomioon, huomiota. Koska tätä ei ole vielä sihteerin kanssa otettu esille sillä, siinä valiokunnassa. Äh, nyt olisi mahdollisuus. Meillä on hyvin lyhyt aika kysymyksillä. En halua taas äh, pitkittää tulkien pinnaa, kun eilenkin ylitimme 15 minuutilla aikamme. Äh, äh, Fox Kreutzmann, hyvin ly- lyhyesti, mutta kuten sanottu, saimme paljon eväitä jatkokeskustelulle, erityisesti mitä tulee tähän kustannusrakenteeseen. Tässäpä on teille, kuulkaa, lomalukemista rantatuoliin lehneä ensin. Ja, vielen Dank. Monet kiitokset. Puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä, mutta hyvin lyhyesti totean tilanteen. Komissio on sen jo tässä alustuksessaan kir- tai kuvannut sitä. Eli tilanne jäsenvaltioissa on hyvin erilainen, myöskin ongelmat ovat erilaisia. Yksi ongelma yhtä ongelmaa tai kaikkia ongelmia ei pysty tässä horisontaalisella linjalla kohtaamaan. Ei voi olla. Tietenkin toive on, että kaikki luotot maksetaan asianmukaisesti. Ja tässä minä tuen komission kantaa siinä mielessä, että se oli pikemminkin pidättyväinen kun minä puhuin muista ehdotuksista. Jos ajatellaan, että markkinat integroitaisiin, yhdennettäisiin, niin raja, ne ovat, se mahdollisuus on hyvin rajallinen. Teidän luvallanne puheenjohtaja, ja haluan kuitenkin kollegoille sanoa, heille, jotka eivät ehkä tiedä, että Neuvottelut Ekon valiokunnan kanssa olivat erittäin vaikeita, jos tämä nyt näin kerron. Eli Ekon on sitä mieltä, että he ovat kaikki vain rahoituksesta, tai he ainoastaan ovat rahoituksesta vastuussa, mutta jos ajatellaan johdantosan kappaleita tai siihen johtavan, niin, niin minäkin voisin sanoa, että kaikki liittyy kuluttajan suojaan ja raho, myöskin rahoitus liittyy siihen. Olen vähän pahoillani siitä, että me emme ole saavuttaneet yhteisymmärrystä siinä, että ainakin meidän välillämme olisi jaettu otettu vastuu. Minun täytyy sanoa, että minä luopuisin IMKON yksinomaisesta vastuusta, mutta en kuitenkaan jaetusta vastuusta. Minä pyytäisin sinua, ja että sinä myöskin kokouksessa asian esittäisit, koska minä en näe mitään järkeä siinä, että kumpikin esittelijä esittävät samat argumentit tuntikaupalla. Mm, siis minulle ei ole tärkeää se, että minä olisin esittelijä. Se on suht yhdentekevää minulle, mutta ja varmasti myöskin minä teen kollegojen puolesta työtä ja täytyy ottaa huomioon myöskin aikataulu. Niin kuin minä ajattelin, niin välittömästi loman jälkeen esitän lausunnon. Minä olen valmistellut sitä, mutta kuten sanottua, niin minä pidän välttämättömänä sitä, että tässä valiokunnassa kollegat ja että kaikilla on mahdollisuus nämä osittain hyvin vaikeat ongelmat ottaa keskusteluun. Tässä on erilaisia muotoiluja ja kysymyksen asettelua niin, että meillä pitää olla riittävästi aikaa. Nyt on ähm, niin, että 5. lokakuuta pitäisi esittää äh, mietintöluonnos, tai siis minun lausuntoluonnokseni, ja sitten marraskuun lopulla äänestetään, mikäli aikataulua pystytään noudattamaan. Minä en oikeastaan henkilökohtaisesti ymmärrä sitä, että mitä varten parlamentti tässä aikapaineita itselleen asettaisi. Mutta kuten sanottua, niin tämä riippuu myöskin niistä kollegoista, jotka haluavat asiaa käsitellä ja minun mielestäni meidän täytyykin se tehdä. Tämä oli oikeastaan kaikki, mitä minä halusin sanoa tästä vastuusta. Ja ehkä kollegat, jotka eivät ole läsnä, niin haluan sanoa, että silloin kun meillä on Ekonin kanssa jaettu vastuu, niin se merkitsee sitä, että meidän työnjärjestyksemme sanoo, että Ekonilla on tässä kuitenkin viimeinen sana sanottavana niin, että jokaiselle on selkeää se, että miksi eh, se, missä minä tai me oikeastaan yhdessä toivomme jaettua vastuuta, niin saattaa olla, että me törmäämme vaikeuksiin. Eli minä pyytäisin sinua ja sihteeristöä tässä kohdin, mikä koskee siis tätä yhteistä vastuuta, että te puuttuisitte asiaan. Muuten Viime kerralla jo asiaan otin kantaa eh, ja nyt olisi aika vain käsitellä nämä asialliset ongelmat. Kiitos. Kiitoksia. No, oliko teillä jotain kommentteja? Hyvin nopeasti oikeastaan haluaisin tietysti asua, äh, äh, sanoa paljon enemmän asioita, mutta joka tapauksessa komission edustaja puhui tästä mm, symmetriasta. Haluaisin tietää, mihin, tämä, mihin suuntaan analyysi on menossa. Tarkoittaako hän sitä, että, että pankit ja mm, velkojat tai äh, velan saajat eivät tiedä, mihin, on, mihin on, he ovat itse menossa. Samanaikaisesti pitäisi kuitenkaan, kuitenkin antaa tietoa kuluttajalle. Kun myönnetään laina, niin lainan antaja on tietysti vastuussa ja eri jäsenmaissa järjestelmät ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi 60 prosenttia Ranskassa on yksityisten lainojen määrä ja mm, muissa maissa taas eri luvut. Joten tässä direktiivissä pitäisi tuoda esiin myös riskimahdollisuus tällä sektorilla. Kiitoksia. Fox. <clears throat> Minä haluaisin perehtyä sitten yksityiskohtiin vasta tuolla äh, rantatuolissa istuessani, niin kuin tekin, ennen kuin otan lopullisen kannan komissiolle sen verran, että, että olette ynnänneet äh, äh, kustannukset seuraavasti, ne yltävät noin 950 miljoonaan euroon ja hyödyt olisivat taas 1,2 miljardia. Eivät ne aika kovin, kovinkaan kaukana toisistaan ole pieni laskuvirhe vain, niin huomataan, että tämä järjestelmä maksaa enemmän kuin mitä siitä on hyöty. Eli tätä vaikutusten arviointia tulee sitten tavaamaan yksityiskohtaisesti jatkossa. Meillä on liikaa esimerkkejä EU-säännöstöistä, jotka sitten tulevat loppupeleissä kalliimmaksi kuin mitä on ollenkaan ollut tarkoitus ja mitkä ovat hyödyt vastaavasti. Kiitos minä voisin tässä tehdä, päättää tämän, tämän osion. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat jaksaneet tähän loppuun asti. Tämä on vasta keskustelun alku, ei suinkaan sen loppu. Mitä sitten suhteita, suhteisimme Ekon valiokuntaan tulee Bowles ja, Bowles ja minä pyrimme ratkaisemaan ongelmat keskenämme, keskenämme mutta täytyy ylipäätänsä korostaa sitä, että me olemme saaneet ihan uutta, uutta näkemystä koko asiakokonaisuuteen komission esityksen perusteella, joka korostaa myöskin sitten meidän roolimme merkitystä. Ja sitten yksi komission harkitsemista vaihtoehdosta oli, oli näiden nyky, nykysääntöjen soveltamiseen liittyen, voi, voitaisiinko tästä kuluttajaluottodirektiivistä saada aineksia myöskin sitten tähän kiinteistöluottopuolelle siitä ei ole vielä tehty. Tämä olisi ollut hyvin kustannustehokas ratkaisu, jos näitä asioita olisi mietitty yhdessä, mutta kenties sitten varjoesittelijän roolissa voin, voin tarkastella näitä kustannuskysymyksiä. Kun jos tästä tarkastelemme tätä ehdotusta, tässä on viety tämän valiokunnan jo aikoinaan tekemään työtä pidemmälle. Ei, Meillähän on täällä tämä kuluttajan suoja toimivalta yksinomaisesti tässä halussamme. Ja mitä Ekon valiokuntaan tulee, että täytyy huomioida, että, että, että, että meil, meidän kantamme on meidän kantamme ja me asiantuntemuksemme varassa, mitä kuluttajan suojaan tulee. Että eivät he voi meidän ylitsemme kävellä, varmaan Roman Bolson varmaan yhtä mieltä. Ja tietysti Leinerillä on meidän luottamuksemme, kun hän tätä työtä työtä tässä tekee. Tästä työntekotavoista voidaan sitten sopia tuonnepana. Mutta oli todella hyvä saada kuulla komission esitys tästä ja siitä kiitokset. Ja kiitos esittele, komission esittelee myöskin siitä, että tuli sitten paikalla tätä selittämään. Sääli, ei ollut aikaa puida näitä yksityiskohtaisia yksityiskohtaisemmat. Varmaan kutsumme teidät vielä tänne takaisin jossain vaiheessa, kun pääsemme asiassa pidemmälle. Ja sitten aikataulu, aikataulusta vielä jos me, mehän olemme tässä kaik, paljon vartijana, jos me tarvitsemme mielestämme lisää aikaa, niin, niin sitten varamme itsellemme lisää aikaa. Ainakaan neuvostossa ei ole mitään suurta intoa tätä direktiiviä ajaa läpi. Päinvastoin jotkut jäsenmaat ovat olleet Livistanon laimean kiinnostuneita aiheesta. Ja kuten herra Pelei analyysissa ne totesitte täällä kalvollanne, että – että muut hyödyt, niin kuten yli, rajat ylittävät seikat on tuolla alaviitteissä huomioitu. Minusta koko neuvostelun kanssa, neuvoston kanssa käydyn keskustelun ideana oli se, että me tarvitsemme me eurooppalaista direktiiviä yhteis- yhteismarkkina-asioita ajamaan, koska markkinat ovat aika hajallaan muutenkin. Kysymys on kuitenkin kuluttajan eh, suojasta ja se vahvistaa entisestä meidän eh, kantaamme ja meidän asemaamme. Täytyy näitä teidän lukujanne, lukuihin perehtyä, että oli, olisiko kenties sitten kuitenkin kuluttajan eh, suojadirektiivin, kulutusluottodirektiivin määräyksen soveltaminen tähänkin ehkä kuitenkin sittenkin kustannustehokkain tapa. Kiitoksia kaikille kovasti. Mm. Ja mm, kiitos tulkeille taas. Ylitimme ajan lievästi kello 15. Jatketaan. Ja silloin puhumme uhka, online uhkapeleistä. Herra Fox on siellä taas oman minun ryhmäni äänitorvien. Erityisesti 20 yli 4 haluaisin, että olette paikalla runsaslukuisesti, koska tuolla on Puolan vara, varapääministeri on täällä kertomassa Puolan puheenjohtajavaltion valtion toimintasuunnitelmista. Hyvää ruokahalua!